Good afternoon. No niin, hyvää iltapäivää. Tervetuloa iltapäivän istuntoon, joka on osa tätä käynnissä olevaa kansallisvalvoksen valiokunnan kokousta. Meidän pitäisi aloittaa kohdalla 15, mutta minulle on ilmoitettu viesti toimitettavaksi koordinaattoreille ja kollegoille tässä kansanvalvoksen valiokunnassa – Tämä koskee mm, kirjastomenettelyä uusista selvityksistä, joita valiokunnassa tehdään. Seuraavat aiheet on hyväksytty poliittisten ryhmien taholta. Ensinnäkin selvitys, joka koskee kansalaisille annettavaa tietoa Euroopan unionista. Ajantasaistetaan vuoden 2004 tilanne. Toiseksi selvitys Eurojustin tulevaisuudesta. Kolmanneksi viesti jäsenvaltioiden toimeenpanosta, joka koskee kansainvälistä neuvoston puitesopimusta 24. lokakuuta 2008 ja liittyy järjestön rikollisen torjuntaan ja mitä voidaan tehdä tämän toimeenpanon vahvistamiseksi. Neljänneksi tiedonanto, joka koskee uutta, uuden EU-lainsäädännön tarvetta, joka mahdollistaa omaisuuden takavarikointia rikollisjärjestöiltä jota voidaan käyttää ennen kaikkea kansallisen hyväksi sosiaalisiin tarkoituksiin. Viidenneksi viesti kansainvälisestä rikos, paperi kansainvälisestä järjestelmästä rikollisuudesta Euroopan unionissa. Kuudenneksi paperi aasialaisesta Euroopalla, rikosta, rikollisuudesta Euroopassa. Ja seitsemänneksi selvitystutkimuksesta, joka koskee perusoikeuskirjaa eu ja sen vaikutuksesta EUn virastojen toimintaan, nimittäin IASON, Frontexin ja Europolin toimintaan. Jotkin poliittiset ryhmät ovat pyytäneet, että pohdittaisiin yhden näistä selvityksistä kohdetta, jota alun perin esitettiin, ja että e, esitettäisiin uusia ehdotuksia. Tulemme työskentelemään näiden parissa ja palaamme koordinaattoreiden koordinaattorin puolen uudestaan heti, kun olemme saaneet näitä uusia ehdotuksia. No niin, nyt sitten etenemme kohtaan 15, joka on 14, kohtaa 14, joka on arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten. Meillä on täällä <clears throat> asiakirja, paperi, ja esittelijänä on äh, Carlos Coelho, joka on käsitellyt tätä asiaa aika pitkään, ja tarkoituksena on käydä nyt toinen keskustelu ulkopuolisten asiantuntijoiden läsnä ollessa. Me toivotamme tervetulleeksi herra Schustin ja herra De Beerin. Tervetuloa kansallisvapauksien valiokuntaan. Ja kuten sanoin, herra Koeljun aloitteista olemme kutsuneet kummankin asiantuntijan sekä Martin Justice and Interior. Martin Susterin, joka on sisäasiain ministerien neuvoston työryhmän jäsen ja herra Patrick de Beerin. Patrick de Beerin, Patrick de Beerin, joka, joka on Ranskan edustaja tässä Schengenin arviointityöryhmässä. Ja ensin annan puheenvuoron esittelijälle ja sitten saamme kuulla asiantuntijoilta lyhyet kommentit. Ja sen jälkeen komissiolta ja puheenjohtajavaltiolta. Ja sen jälkeen, niin kuin tavallista, avaamme keskustelun parlamentin jäsenille. No niin, herra Koelio, teillä on ensiksi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat eh, hyväksyneet kutsumme ja ovat tulleet eh, tämän päiväisen kokouksemme. Haluaisimme Schengenin säännöstön arviointimekanismia, jolla voidaan parantaa nykyistä järjestelmää. Haluamme yksinkertaisemman ja tehokkaamman järjestelmän. Haluamme, että saisimme aikaan todella eurooppalaisen järjestelmän. Ehdotan, että annamme heti puheenvuoron kutsuvieraille ja komission asiantuntijoille. Tietenkin he puuttuvat heille tärkeimpiin seikkoihin Haluaisin, että vastaisitte kolmen kysymykseen. Ne ovat niitä, jotka eniten huolta aiheuttavat näin aikoina. Ensinnäkin niin sanottu nämä STEL Standards komission ehdotuksessa on eh, tarkastusmekanismi koskien ennakkotarkastuksia, joita siis sovelletaan liittymisehdokkaisiin. Ja sitten on mekanismi, jota joka liittyy Schengen-säännöstön ja jota sovelletaan alueisiin, jotka kuuluvat jo Schengenin alueeseen. Kysymykseni kuuluu, oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi soveltaa yhdenmukaisesti, samankaltaisesti näitä tekemättä eroa eri maiden välillä, e, eli ehdokkaiden ja Schengen-maiden välillä? Toinen asia liittyy seurauksiin. Tiedämme, millaisia seurauksia huonolla arvioinnilla on ehdokasmaille. Ne eivät voi tällöin liittyä Schengenin alueeseen, mutta Schengenin jäsenmaille mitään seurauksia ei ole kielteisistä arvioinneista. Toinen kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Pitäisikö ottaa käyttöön seuraamuksia, joita sovelletaan niihin maihin, jotka jo kuuluvat Schengenin alueelle tapauksessa, siinä tapauksessa, että arviointi osoittaa merkittäviä puutteita, jotka, jotka vaarantavat koko Schengen-alueen turvallisuuden. Sitten viimeinen kysymys, kolmas kysymykseni, se liittyy joidenkin Libe-valiokunnan jäsenten lähestymistapaan. He ovat ehdottaneet, että arvi, arvioinnissa ottaisimme huomioon muita arviointiperusteita. Se merkitsee, että jos luotetaan toisen maan tekemään ulkorajan valvontaan, ei, se ei voi riippua ainoastaan tietokoneiden määrästä tai näistä yhteyksistä järjestelmiin, vaan on myös muita kriteerejä, joiden perusteella voidaan todeta, voidaanko toiseen maahan luottaa. Niin, että voisimme tuntea olevamme turvassa Schengen-alueen sisällä. Kysymykseni kuuluisi seuraavasti. Meillä on nyt kriteerejä. Mitkä on ne kriteerit, jotka meidän pitäisi ottaa huomioon Schengenin arviointimekanismissamme? Suuret kiitokset ehdokkaille vielä kerran siitä, että olette tulleet paikalle. Kiitos, Sara Ja nyt meidän pitäisi ensin kuulla asiantuntija herra Martin Sustarilta hänen kommenttinsa ja pyytäisin häntä käyttämään lyhyen kommenttipuheenvuoron jolloin sitten jää aikaa keskustella, kun olemme kuulleet myöskin toista asiantuntijaa. Herra Suster, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, uh, good afternoon to everybody. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluan kiittää live-valiokuntaa ja puheenjohtajaa esittelijää siitä, että sain mahdollisuuden kertoa kantani komission uuteen ehdotukseen. Enkä kätke sitä, että Että omasta näkökulmastani niin, niin se on suuressa määrin sekin tasavallan kanta. Ihan alussa varmaan pitäisi sanoa, että sekin tasavalta pitää hyvänä ja yleisellä tasolla tukee komission ehdotusta. Ja ennen kuin lähden käsittelemään näitä kolmea kysymystä, joita pystytte käsittelemään, niin lyhyesti hahmottelisin edut ja haitat tässä uudessa ehdotuksessa meidän näkökulmastamme. Tämä heikkous nykyisessä järjestelmässä on ennen kaikkea tämä jatkotoimiosa arvioinnissa, kun jäsenvaltioiden täytyy raportoida muutoksista suositusten perusteella. Tällä hetkellä paljonkaan ei voi tehdä, jos jäsenvaltio ei tee parannuksia tilanteeseensa. Tällaisella tilanteella on tietysti vaikutuksia muihin Schengen-valtioihin, jos yksi ei noudata velvoitteitaan, niin kaikki muutkin kantavat seuraukset. Mikä saattaa olla, tässä johtaa lisätoimiin, kuten ulkorajatarkastukset. Tämä on osoittautunut käytännössä olevan näin. Sitten poliittinen tavoite tulee silloin kyseeseen ja heikentää henkilöiden vapaata liikkuvuutta, josta on sovittu oikeudellisesti. Ei myöskään pystytä tarkastamaan, että kun puhutaan tästä tärkeästä näkökohdasta Schengenissä, eli tarkastusten puute, niin miten se toimii käytännössä kansalaisten valituksien suhteen. Voi vain kysyä, onko aina näin. Ehkä ei tarvitse painottaa sitä täällä, että ei turvallisuus eikä vapaa liikkuvuus, jotka kummatkin kuuluvat hyviin eurooppalaisiin arvoihin, joista on niistä sovittu, että niitä pitäisi asettaa kyseenalaiseksi. Uusi komission ehdotus käsittelee näitä näkökohtia asianmukaisella tavalla, vaikkakin jatkotoimissa voitaisiin mennä vieläkin pidemmälle, kuten sisäministerin äskeinen kokous osoitti keskustelu. Saatetaan avata siitä, että voisi olla mahdollisuus lykätä jäsenyyttä, jos on vakavia puutteita, mutta palaan tähän myöhemmin. Euroopan kansalaisena pidän erityisen hyvänä tätä uutta mahdollisuutta, että olisi arviointia sisärajoja koskien, niin kuin artiklassa 12 on. Euroopan kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti sisärajojen sisällä, äh, ulkorajojen sisällä. Ja tämä pitäisi asettaa arvioinnin alle. Ja kun olemme myös jäsenvaltioedustaja, niin artiklaa voitaisiin muuttaa vain, jos halutaan varmistaa se, että jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat komission lisäksi mukana asiassa. En käsittele yksityiskohtia, mutta ottaisin sille muutamia positiivisia muutoksia, joita ehdotuksessa on esimerkiksi, että käytetään systemaattisesti riskianalyysiä Frontexilta tai että jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kulut korvattaisiin tai että olisi enemmän synergiaa eri Schengenin yhteistyön osa-alueiden kesken. Kannattaa myös mainita muita esimerkiksi Strasbourgin foorumin maat ja äh, Schengenin säännöstön puitteissa äh, hyvien käytäntöjen vaihto ja uuden mekanismin käytännöllinen käyttö, että sitä ei aloiteta ennen 2014, kun nykyinen viiden vuoden arviointiaika loppuu. Syy tähän on se, että nykyinen viiden vuoden ohjelma on vuoden 2013 loppuun ja on vakaumusta siitä, että olisi reilua alkaa käyttää sääntöjä kaikille uusille jäsenmaille uuden viisivuotiskauden alussa. Lyhyesti ottaisin kantaa kolmeen muuhun asiaan, jotka jo esittelijäkin mainitsi herra Köljö. Eri arviointimekanismit ehdokasmaille ja jäsenvaltioille. Uskon, että perheytenäisyyden hengessä jäsenvaltioiden pitäisi edelleen päättää, että onko ehdokasmaa täyttänyt kriteerit liittyväkseen Schengen-alueeseen ja sitten niille maille tai niitä maita täytyy vaatia täyttämään säännöt täysin ja silloin ehdot pitää antaa heille etukäteen eikä prosessin aikana niitä muuttaa. Vain tällä tavalla tasavertaisen kohtelun periaate pidetään yllä jotta voidaan taata se, että samat kriteerit ja samat arviointivälineet, nimittäin Schengen-luettelo, säännöstön ja parhaiden käytäntöjen asianmukaiselle käyttämiselle pitäisi pitää yllä ja voimassa. Se, että on kaksi komitio ja työryhmäneuvostossa, siellä ei mitään uutta. Samanlainen käytäntö toimii menestyksekkäästi muilla Schengen-yhteistyön osa-alueilla – kuten viisumiasioissa, jossa on viisumityöryhmä ja viisumikomitea. Toiseksi mahdollisista sanktioista, jos arviointi tuo esille puutteita todellakin. Tehokkaampi proseduuri ja, ja että varmistetaan se, että parannuksia tehdään käytännössä, on hyvä asia. Uusia sääntöjä ne saattavat tietysti teoreettisesti johtaa myös läsenyyden lykkäytymiseen, niin näitä tällaisia ei taloudellisia sanktioita tarvittaisiin. Miten tahansa vaikeita se käytännössä olisikin toteuttaa nämä sanktiot, keskinäinen luottamus täytyy pitää yllä ja jokainen jäsenvaltio täytyy, jokaisen jäsenvaltion täytyy täyttää velvoitteensa. Nykyinen käytäntö, kun sanktiot rajoitukset ovat siihen, että tänään uusi arvio ei ole tarpeeksi tehokas. Sitten uudetaan vaikka luointikriteerit mahdollisesti kolmanneksi. Tässä täytyy tietää tämä yksinkertainen tosiasia, että puhutaan mekanismista, jolla arvioidaan Schengenin säännöstöä. Sen vuoksi arvioinnin täytyy keskittyä toimiin, joita on Schengenin säännöstössä, eikä muihin aspekteihin, jotka eivät perustu säännöstöön. Tietysti tulevan arvioinnin soveltamisalan laajentuminen täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi korruption torjunta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, jos se tulee säännöstöön, niin sen täytyy olla silloin myös arvioinnin seurauksena, mutta ei ennen sitä. Tai arvioinnin alla. Keskustelut kuitenkin aika alkuvaiheessa ja joitakin muita perustavanlaatuisia aspekteja, sen ehdotuksen sen oikeusperusta, Irlannin osallistuminen, komission rooli, UK osallistuminen, työryhmä käsittelee sitten niitä myöskin. Joten katsotaan, mitä keskustelut saavat aikaan ja tuovat esille, kuten keskustelu, joka meillä tänään on. Ja nyt eh, herra Patrick Beer, joka on Ranskan edustaja tässä Oi, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta ranskalaisille asiantuntijalle tulla kertomaan maansa kanta. Vastaan teidän kysymykseen, kysymyksiini, kun esittelen Ranskan kannan. Tässä on viisi pääkohtaa. Ja haluaisin aluksi esittää huomion, jonka mukaan suhtaudumme myönteisesti tietenkin tähän uuteen mekanismiin, jota komissio ehdottaa, mutta olemme sitä mieltä, että tässä vaiheessa sen pitäisi olla ehkä vähän kunnianhimoisempi niin, että siitä saataisiin todellista lisäarvoa Schengenin arviointimekanismeihin. Ensimmäinen asia, joka meille on tärkeä tässä uudessa mekanismissa, olisi se, että vahvistetaan komission roolia. Ottaen tietenkin huomioon kokemukset nykyisistä arvioinneista ja, ja havaita niiden rajat. Me olemme sitä mieltä, että komissiolla tulee olemaan asema, jo, jonka kautta komissio voi tuoda lisää lisäarvoa analyysiin, suosituksiin. Ja se saa ehkä vähän lisää etäisyyttä verrattuna nykyiseen menettelyyn, jossa ainoastaan jäsenvaltioiden tehtävänä on laatia suosituksia. Ja näin myös voidaan vahvistaa näiden arviointikertomusten objektiivisuutta. Tämä on se ensimmäinen osa-alue, jota haluaisimme tässä mekanismissa kehittää eteenpäin. Toinen toivomuksemme koskee sitä, että annettaisiin rooli yhteisön virastoille niin, että se olisi merkittävämpi kuin aikaisemmin kahdessa Eva mm, Schengenin arviointimekanismin vaiheessa – ensinnäkin arvioinnin valmistelussa ja, sitten, ja niin, että tässä olisi mukana Frontex-virasto, mutta myös Europol ja Eurojust voisivat tukea arviointia. Valmistelevassa vaiheessa eh, Frontex ja Europol, ajatellen erityisesti riskianalyysejä, joita ne voivat eh, tehdä arvioinnissaan koskien vaikka siirtolaisuhkia ja järjest... Frontexin osalta ja järjestäytynyttä rikollisuutta Europolin osalta. Ja sitten ne voisivat myös antaa tukea, kun käydään vierailulla kentällä, niin että ne voisivat esittää hedelmällisiä kommentteja kokonaisarvioon. Kolmas suuntaus, jota toivoisimme vastaakin kysymykseen, jonka puheenjohtaja esitti. Siinä kysymys on siitä, että tällä hetkellä silloin kun arviointimekanismissa todetaan enemmän tai vähemmän vakavia puutteita Schengenin säännöstön soveltamisessa, näistä ei koidu mitään todellisia seuraamuksia, paitsi Tietenkin aina on nykyäänkin mahdollista, että komissio tekee jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen, mutta voidaan myöskin tehdä uusia arviointeja, mutta todellisesti ei ole olemassa mitään pelotevaikutuksia kun arvioinnista tehdään suosituksia, arvioinnin perusteella tehdään suosituksia ja sitten suosituksia ei kuitenkaan tyydyttävällä tavalla toteuteta. Me olemme sitä mieltä, että olisi todellakin otettava käyttöön seuraamusjärjestelmä niin, että arvioinnit saisivat lisävoimaa. Kyseessä olisi progressiiviset seuraamukset riippuen siitä, kuinka vakavia puutteet ovat. Ranskan hallinnossa olemme nyt pohtimassa tietyn tyyppisiä seuraamuksia. Täällä kollega jo mainitsikin joitakin niistä. Niihin voisi kuulua jopa sekin, että viime kädessä sitten suljettaisiin jokin jäsenvaltio Schengen alueen ulkopuolelle, mutta toistaiseksi emme ole vielä tehneet päätöstä siitä, minkä tyyppisiä seuraamuksia haluaisimme tähän uuteen arviointimekanismiin sisällytettäväksi. Mm, tietenkin tulemme tuomaan aikanaan panoksemme tähän aiheeseen, mutta toistaiseksi kyllä tuemme sitä, että olisi olemassa seuraamusjärjestelmää niin, että tästä olisi myöskin ennaltaehkäisevää vaikutusta pelotevaikutuksen kautta näille arvioitaville valtioille. Sitten seuraava kohta, joka on Ranskalle tärkeä. Se liittyy siihen, että uudessa mekanismissa on kaksi regiimiä. Ensinnäkin arviointimekanismi niitä valtioita varten, joissa sovelletaan Schengen-säännöstöä täysin. Uuden mekanismin tarkoituksena onkin ottaa käsittelyyn juuri nämä valtiot, ja sitä ei sovelleta niihin valtioihin, jotka haluaisivat liittyä Schengen-alueeseen. Me kuulumme niihin valtioihin, jotka uskovat, että ei pitäisi tehdä erilaista kategoriaa niille, jotka soveltavat säännöstä jo ja jotka vasta hakevat sitä, koska emme näe mitään hyötyä tai mitään järkeä tällaisessa olisi. Nojaudun siihen, mitä aikaisempi puhuja juuri sanoi. Periaatteessahan on vain yksi regiimi yhdet säännöt, joita Schengen-alueella on noudatettava, olisi epänormaalia, että suhtauduttaisiin arvioinnissa rennommin maihin, joissa ei Schengen-säännöstä vielä sovelleta, verrattuna niihin maihin, jotka sitä jo täysin soveltavat, koska, koska näistä ehdokkaistahan on tulossa jäseniä. Sitten Schengen-säännöstöä kuitenkin sovellettaisiin eri tasoisesti, ja tämä tekisi hallaa Schengen-alueelle kokonaisuudessaan ja vahingoittaisi myös valtioiden välistä keskinäistä luottamusta Schengen-alueella. Seuraava kohta. On asia, joka on tuotu jo esille. Se koskee sitä, että olisi otettava mukaan arviointimekanismin soveltamisalaan kaikki sellaiset näkökohdat, jotka lisäävät Schengenin alueen välin, Schengenin alueen valtioiden keskeistä luottamusta vapaan liikkumisen alueella. Tiedämme, mikä on arviointimekanismin soveltamisala tällä hetkellä, kun ajatellaan tätä keskinäistä luottamusta, jota olisi suojeltava ja joka on keskeinen perusta vapaalle liikkumiselle haluaisimme, että nykyisen arviointimekanismin soveltaminen, johon liittyy tietosuoja, siis järjestelmä, raja, ulkorajavalvonta ja poliisiyhteistyö. Haluaisimme, että tähän alaan lisättäisiin näiden järjestäytyneen rikollisuuden arvioinnin äh, luottamuksellinen ja luottamuksellisuus ja myös korruption äh, vastainen taistelu, siis otettaisiin huomioon ne kriteerit, joilla voidaan taata, että Schengenin alueella voidaan säilyttää Schengen-valtioiden välinen luottamus. Se on aivan välttämätöntä yhteistyötä varten. Tässä hyvä puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Nyt olen tietenkin puheenjohtajan ja jäsenten käytettävissä, jos haluatte, että kehittelette eteenpäin joitakin, että kehittelisin eteenpäin joitakin kohtia, mutta tässä ovat ne osa-alueet, jo, joita Ranskan hallinto korostaa ja ne suuntaviivat, joita haluaisimme ottaa huomioon tässä uudessa mekanismissa. Sen on oltava kunnianhimoinen, koska sen tarkoituksena on vahvistaa vapaan liikkumisen järjestelmää Schengen-valtioiden keskuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Kiitos. Nyt saamme kuulla komissiota ja neuvostoa, jos ne haluavat käyttää puheenvuoron. Ehkä neuvosto jota edustaa Rova Timea Andic. Neuvosto? Ei. Ei halua käyttää puheenvuoroa. Puheenjohtajavaltio? Haluaako puheenjohtajavaltio käyttää puheenvuoron? Ehkä mä sinne meni väärin. Esittäydytte ehkä. Kiitos. Aivan lyhyesti tekisin yhteenvedon siitä, mitä neuvostossa Schengenin arviointityöryhmässä on tapahtunut. Siis olen valmistellut nopean yhteenvedon tästä. Niin, useat tietävät, mikä on komission ehdotus, joka tehtiin Belgian puheenjohtajakauden aikana. Tämä, tästä on käytävä parit neuvottelut, mikä on kuitenkin riittänyt siihen, että on käyty suunnitelma lävitse. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että jäsenvaltiot voivat tukea arviointijärjestelmän parantamista koskevaa ehdotusta. Näistä ottaisin esille pari asiaa. Jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että nykyisen järjestelmän kokemuksia pitäisi hyödyntää, niistä ei pitäisi luopua, ne pitäisi ottaa huomioon uudessa esityksessä. Monet ovat sitä mieltä, että jos on tarvetta, että on tulevaisuudessa varmistettava se, että jos haluat lähettää asiantuntijan johonkin jäsenvaltioon, niin silloin tämän täytyy voida olla mahdollista. Tehokkuuden lisäämisen osalta katsotaan, että Frontexin mukaan vetäminen arviointimenettelyä tukee jäsenvaltioiden enemmistö. Frontex nimenomaan riskin arvioinnissa harjoittaisi yhteistyötä ja olisi mukana tällaisen vuotuisen arviointiohjelman kehittämisessä. Samaan aikaan täytyy myös todeta, että ehdotuksen osalta jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että jäsenvaltioiden ja komission toimien tasapainoisuutta, tasapainoisuus täytyy varmistaa paremmin. Ehdotuksen uudistaminen, niissä nimenomaan henkilöiden vapaa liikkuminen sisärajoilla on kysymys, jossa työryhmä on jakautunut. Osa jäsenvaltioista on sitä mieltä, että ei ole tarpeen ottaa käyttöön tämän tyyppistä arviointia – Toinen osa taas jäsenvaltiosta pitää mahdollista sitä, että jos tällaista arvivalvontaa tapahtuu, niin silloin vain eh, neuvosto, komission edustajat voisivat olla mukana tällaisessa, tässä toiminnassa. Sitten tähän on toisille myöskin komitologian, eh, komitologian menettely, joka, jota ne komissio ehdottaa jäsenvaltioiden mukaan menemisessä. Jäsenvaltioiden kanta tässä on hyvin varovainen. Uusi kun ne komitologisen menettelyn esittelyn jälkeen jäsenvaltiot tulevat muokkaamaan oman kantansa asiasta. Nyt tässä vaiheessa en haluaisi sanoa tämän enempää. Toivon, että lähitulevaisuudessa, kun neuvostossa työryhmässä työ etenee, voin antaa teille enemmän tietoa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt komissiosta Rova Monika Muushamaa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman, and thanks for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä esittelijän aloitteesta. Mielestäni on oikein hyvä, että on vähän teknistä, se on tietysti myös laadullista keskustelua ehdotuksesta. Haluaisin keskittyä kolmeen kohtaan, jotka mainittiinkin esittelijän puheenvuorossa ja aloittaisin näistä eri standardeista, joita saatamme luoda Komissio ehdottaa uutta arviointimekanismia vain toiselle osalle tätä nykyistä mandaattia, eli sisäisten äh, rajatarkastusten poistamisen jälkeen. Eri tilanne on sitten liittymisen osalta, DVR ja toinen puhuja esittivät eri näkemyksiä, sitten pitäisikö ensimmäinen osa ottaa mukaan vai ei. Komissio on sitä mieltä, että on eri seuraukset kummallakin tapauksella. Koska jos jäsenvaltio ei ole vielä Schengenissä ja arvioinnilla ei ole positiivisia tuloksia, niin seuraus on selkeä. Sisäistä, sisäisiä tarkastuksia ei poisteta. Ja sitten tullaan tähän toiseen kohtaan, joka on ehdotuksen ytimessä ja mistä olemme kaikki varmasti samaa mieltä, että meidän täytyy vahvistaa uudelleen jatkotoimia, seurantaa. Täytyy olla hyvät keinot tehdä parannuksia, toteuttaa suosituksia Eli jos on puutteita yksilöity niin, että on välineet, joilla pystymme reagoimaan. Komission ehdotuksessa on otettu esille jo tällainen nimeä ja sitä häpeään järjestelmä, niin että joka tapauksessa järjestelmästä tehdään avoin, niin että kaikki saavat tietoa. Niin, että on enemmän kannusteita todellakin noudattaa säännöstöä, mutta olemme myös sen puolesta, että etsitään muita mahdollisia välineitä jossa jäsenvaltiot ja parlamentti voi, ajattelevat, että voidaan ottaa parempia jatkotoimia käyttöön, sanktioita, joten olemme äh, valmiita ajattelemaan muitakin sanktioita ja konkreettisia esimerkkejä tässä mielessä. Sitten kolmas asia, nimittäin arvioinnin ulottaminen myös muille osa-alueille – Nimittäin, että arvioitaisiin keskinäistä luottamusta, jotta voitaisiin nähdä, että onko korruption torjunta tehokasta jäsenvaltiossa, onko ryhdytty toimiin järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Tässä haluaisin palata säännöstöön sinänsä. Perustajajäsenet ja sitten kun säännöstöön on otettu EUn puitteistoon, niin neuvosto on edelleen kehittänyt Schengenin säännöstöä. Mutta mikä se Schengenin säännöstö on? Ne ovat ne toimet, joita neuvosto pitää tarpeellisina, jotta voitaisiin poistaa sisäiset rajatarkastukset tai että voitaisiin ylläpitää tarkastuksetonta aluetta. Eli neuvosto selkeästi indikoi, että, mikä, että onko väline Schengenin säännöstön väline vai ei. Ja vain ne toimet, joista neuvosto on sitä mieltä, että se kuuluu Schengenin säännöstöön, nimittäin jatkotoimet tarkastukset tämän alueen ylläpidellä ne ovat sille alueelle välttämättömiä. Ja sen vuoksi niin arviointimekanismi keskittyy Schengenin säännöstön arviointiin. Eli jos halutaan mennä pidemmälle, myöskin tämä säännöstö sinänsä pitäisi yksilöidä sellaiseksi. Tämä olisi vastaukseni siihen näkökohtaan, jonka näistä kolmesta kohdasta, jotka otettiin esille, ja odotan niillä keskustelua, joka nyt alkaa. Thank you. Kiitos. Nyt avaan keskustelun. Mulla on lista puheenvuoropyyntöjä. Ensin herra Enzio. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, special. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää omalta osaltani asiantuntijoita. Kiitän myös uh, Carlos Coelhoa. Kuten aina hän on tehnyt hyvää tietää, hän on asiantuntija tällä alalla ja varjo esittelijänä tuen sitä, mitä hän on juuri sanonut. Olen saanut osan näistä vastauksista kysymyksiin, joita Koilio esitti asiantuntijoille. Minäkin haluaisin tehdä täsmennyksen. Meidän pitää välttää, että meillä on kaksi erityyppistä järjestelmää erilainen ehdokasvaltiota varten. Mitä tulee tähän Frontex-ehdotukseen, minusta se on hyvä. Mitä sitten siihen tulee, mitä Ranskan edustaja juuri sanoi, eli että otettaisiin mukaan nämä uudet arviointijärjestelmät koskien kor- korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta. No, mitä siihen sanoisin? Nämä toimet voisivat olla hyviä, mutta ne on määriteltävä kunnolla ja on ymmärrettävä hyvin, miten niillä voidaan kattaa, koska kyseessä on aihe, jota voidaan aina käyttää ja hyödyntää myös poliittisia tarkoituksia varten, aivan kuten komission edustaja juuri sanoi. Kriteereiden on oltava mukana Schengenin säännöstössä. Tämä on tekninen asia. En tiedä, kuinka toimimme, kuinka näemme, kuinka paljon on varastettu tai kuinka monet rikoksentekijät ovat ylittäneet rajoja. Ne ovat siis teknisiä kysymyksiä. Ja jos tässä nyt sotketaan yhteen tekninen ja poliittinen apatia, niin minusta se ei ole kovin hyvä idea. Minusta emme voi hyväksyä sitä, että muutetaan arviointiin kriteerejä Schengenin alueelle liittymiseksi niitä valtioita ajatellaan, jotka ovat jo selvinneet tästä arviointimenettelystä. Sekä lainsäädännöllisesti ajateltuna että Menettelyllisesti en oikein tiedä, onko tämän ehdotuksen taakse kätkeytynyt toinen. Toivon, että ei näin olisi. Seuraamuksista niiden olisi oltava asteittaisia ja seuraamuksen olisi heijasteltava tekojen vakavuutta. Ehkä meidän olisi myös ajateltava ennen seuraamusten käyttöönottoa Eh, että ottaisimme käyttöön jonkinlaisen apumekanismin niitä valtioita varten, jotka eivät ole noudattaneet Schengenin kriteerejä. Voi olla, että ei eh, että se, voi olla, että se on ollut se oma syytä, mutta voi olla, että olosuhteetkin ovat eh, johtaneet tiettyihin tilanteisiin, että esimerkiksi siirtolaisvirrat ovat merkittäviä. Sitten vielä viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille. Emme voi enää siirtää sitä, että Euroopan parlamenttia kohdellaan sivusta katsojana, kun täytäntö pannaan ja arvioidaan Schengenin mekanismeja, koska meillä on uusien sopimuksien myötä uudet toimivaltuudet ja parlamentti pitäisi pitää päivitettynä näistä arviointivierailuista ja toimista korjaavista toimista, joita ehdotetaan, koska meidän olisi vältettävä sellaiset tilanteet, niin kuin hiljattain kävi, kun puhuttiin äh, romanin ja Bulgarian arviointikertomuksista. Kiitoksia. Oh, Mr. Ilchev. Herra Ilchev. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Коелю И да споделя с вас, че... Minäkin haluaisin onnitella herra Köljää. Haluaisin kertoa teille, että tämän päivän kokous liittyy herra Kölhön hienoon ehdotukseen, mutta sen lisäksi asiantuntijat Tsekin tasavallasta ja Ranskasta yrittivät antaa uutta sisältöä tähän rakenteeseen, tähän uuteen rakenteeseen. Ja toivon, että tämä päivän kokous antaa panoksensa tämän vision rikastamiseen ja että olemme menestyksekkäämpiä tulevaisuudessa ratkaista, ratkaistessamme ongelmia. Puheenvuorossa pyritään ylittämääräinen puolueellisuus tässä Romanian ja Bulgarian asiassa. Pyritään myös luomaan takeet siitä, että nämä maat eivät aiheuta lisäuhkia Euroopan unionin turvallisuudelle, jos ne tulevat Schengen-alueeseen. Jos katsotaan evoluutiomekanismin päivittämistä, niin haluaisin, että mekanismi olisi parempi. Näinhän herra Kölhökin asian ilmaisi edistynyt mekanismi pitäisi olla mielessä. Ei pitäisi saada ihmisiä ajattelemaan, että aiomme monimutkaista mekanismia. Ei sellaista, että sanktiot olisivat pääosassa. Me yritämme nyt parantaa mekanismia, tehdä siitä täydellisempi. No sitten sanktioasia. Tässä täytyy ajatella tärkeää nyanssia. Yksi vieraistamme viittasi tärkeisiin sanktioihin ja Ranskan edustaja viittasi sanktiojärjestelmään. Mielestäni monet poliitikot ja kansalaiset Bulgariassa ja Romaniassa pitävät parempana sanktiojärjestelmää kuin mahdollisia sanktioita jos sanktiot ovat vain mahdollisia, niin sitten ei tiedä mitä odottaa. Ei tiedä milloin niitä odottaa ajoituksen suhteen. Mutta jos on sanktiojärjestelmä, joka otetaan käyttöön etukäteen, niin asiat ovat selkeämmät ja oikeudenmukaisemmat. Toinen ajatukseni. Ulkorajoja pitäisi valvoa, mutta ei pelkästään tietokoneiden avulla, vaan pitää tehdä lisäanalyysiä. Kukaan Bulgariassa ja Romaniassa ei tätä ajatusta vastusta. Me itse saamme hyötyjä siitä, että rajojamme valvotaan hyvin, joista on nyt tulossa unionin ulkorajoja. Ja nyt tullaan tähän arkaluontoisimpaan asiaan. Miten määritellä eri kriteerit? Meidän täytyy olla hyvin tarkkoina tässä. on ajatus, jota ei ole nimenomaisesti vielä esitetty. Ehkäpä muut kollegat siihen, siitä puhuvat sitten myöhemmin. Mitä tässä tarkoitan? Osa yhteistyötä ja valvontamekanismia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, oikeustoimen tehokkuudessa, pitäisi siirtyä osaksi uutta arviointimekanismia, jota sovelletaan Schengenin alueella. Sanoisin ihan suoraan, että nyt tämä voidaan tehdä, mutta jos luokitellaan maat korruption tason avulla, oikeustoimen tehokkuuden avulla, niin siinä voi tulla aina epäröintiä, epäryksiä esille. Ehkä en ihan tunne tilannetta täysin, mutta en tiedä, että onko mikään Euroopan toimielin lähtee nyt luokittelemaan jäsenvaltioita korruption äh, tai oikeustoimen tehokkuuden perusteella. Korruptio, sitä voi olla myös jäsen, vanhoissa jäsenvaltiossa, vanhoissa demokratioissa, ja saattaa olla niin, että sitä ei ole ollenkaan uusissa jäsenvaltioissa ja tietysti toisinpäin. Eli yhteistyö ja valvontamekanismit korruption torjunnassa ja tehokkuuden parantamisessa oikeustoimessa voivat olla käytössä jonkun aikaa, mutta vain jonkun aikaa. Koska yhteiskunnassamme näyttää olevan tahtoa siihen, että tämä mekanismi jo loppuisi. Ei pitäisi ottaa vanhasta mekanismista elementtejä ja sitten mekaanisesti lisätä niitä uuteen uudelleen rakennettuun arviointimekanismiin Schengenin, Schengenin puitteissa. Olen optimistinen tehtävämme eh, täyttämisestä tänä iltapäivänä maissa, joihin tässä nyt viitataan, Bulgaria ja Romania. Siellä on tehty tärkeitä valmistelutoimia viime viikkojen ja kuukausien aikana. On tehty vierailuja Bulgarian ja Turkin rajalle – Bulgarian rannikkoalueelle, ja sieltä on esitetty raportteja. Tässä puhutaan ikään kuin hyvin valmistautuneista armeijoista, armeijoista, mutta jotka ovat vielä olleet taisteluissa. Eli ei tiedetä ihan tarkasti, miten asiat sujuvat sitten, kun ehdokasmaista tulee jäseniä Schengeniin. Mutta sitten kun tämä hetki on käsillä, niin sitten voidaan vielä parantaa asioita paljonkin. Mukaan lukien sanktioista. Mutta lopuksi sanoisin tämän, että ei oteta käyttöön potentiaalisia sanktioita, vaan otetaan käyttöön sanktioiden järjestelmä. Now, Mr. Marinescu. Ja nyt sitten herra Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää asiantuntijoita heidän esityksestään, mutta minulla on vain yksi kysymys ja sitten jotakin huomioita. Ensin kysymykseni. Ovatko asiantuntijat viitanneet nyt ainoastaan siihen, mistä tänään puhumme, vai eivätkö? koska minä ajattelen, että se, mistä he ovat nyt puhuneet, liittyy enemmän muihin asioihin kuin siihen, mistä tänään puhumme. Tänäänhän aiheenamme on asetus, jolla toteutetaan, täytäntöpanan arviointimekanismi, jonka avulla voidaan arvioida, onko Schengenin säännöstöä sovellettu asianmukaisesti vai ei. Olen vakuuttunut siitä, että meidän olisi puhuttava ainoastaan tästä uudesta asetuksesta – Täällä on asioita, jotakin asioita, joita asiantuntijat ovat maininneet, erityisesti Ranskan kutsuvieraamme on maininnut sellaisia asioita, jotka minun mielestäni eivät liity tämänpäiväiseen aiheeseemme. Tämä on kuitenkin selvästi esityslistassamme asetuslista, joka koskee arviointimekanismia Schengenin säännösten soveltamista, soveltamisen varmistamista varten. Tavoitteena on perustaa arviointimekanismi, jonka mukaan voidaan arvioida, onko säännöstöä toteutettu oikein niissä maissa, jotka ovat jo Schengen-alueen jäseniä, joissa Schengen-säännöstöä täydellisesti toteutetaan. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme samanlaisia kriteerejä kaikkia maita varten, sekä niitä, jotka ovat jo Schengenin jäsenmaita, että niitä, jotka ovat ehdokasmaita. Kriteereiden on oltava samat täytäntöönpanon tasonkin on oltava saan, sama. Arvioinnin tavan on kuitenkin oltava erilainen, koska on tämmöinen teknistä toim- te- teknisesti mahdotonta toimia toisin. Kuinka tätä asetusta voitaisiin soveltaa valtioon, jonka on jo sovellettava säännöstä. Mehän puhumme vuosittaisista arvioineista riskianalyyseistä, vuosittaisista ohjelmista – mutta hän voi soveltaa näitä kriteerejä maahan, joka on vasta Schengenin alueen ehdokasmaa. Sen hän on pitänyt mm, usean vuoden jo sopeuttaa järjestelmiään. Arviointimekanismin pitää olla täysin erillinen, koska koska ehdokasmaathan lähtevät nollasta ja tämä asetus koskee niitä maita, jotka ovat jo Schengen-alueen jäseniä. Tarkoituksena on arvioida, sovelletaanko siellä säännöstä oikein. Kun puhutaan seuraamuksista, eivät standardit voi olla samanlaisia niille maille, jotka eivät ole vielä jäseniä. Ei niitä voida rangaista samalla tavalla kuin jo olemassa olevia jäseniä. Tämä on aivan mahdotonta. Juridisestikaan tällaista ei voida hyväksyä. Joten uskon, että Asia on harvinaisen selvä. selvä. Tarvitsemme samat kriteerit, varmistamistavat taas soveltamisen osalta pitää olla erilaiset, koska emme voi laittaa samalle viivalle maita, jotka ovat jo jäseniä ja niitä, jotka ovat ehdokkaita. Olemme puhuneet myös seuraamuksista omalta osaltani, uskon, uskon, että se on hyvä asia. Tarvitsemme seuraamusjärjestelmän. Mutta seuraamusten ei pitäisi kuulua tähän asetukseen, vaan Schengenin säännöstöön, koska Schengenin säännöstössä ovat kriteerit ja myös seuraamukset pitäisi saada sinne. Seuraamukset siis niitä varten, jotka eivät noudata kriteerejä. Puhumme täällä arviointimenettelystä, vuosittaisesta tai monivuotisesta arvioinnista joka perustuu riskianalyysille ja sitten täällä määritellään se, onko säännöstä on odotettu vai ei. Tai mahdollisesti niinkin, että Schengenin säännöstä on sovelluttu, mutta joitakin kohtia pitäisi vielä parantaa. Tämä, nämä tulokset sitten äh, lähetetään komitea, josta mainitaan artiklassa 15 neuvosto pitäisi tehdä päätös siitä, pitäisikö tarvittaessa soveltaa seuraamuksia vai ei. Seuraamusten on siis oltava osa Schengenin säännöstöä, niin kuin kriteeritkin ovat siellä. Uusien kriteereiden mukaanotosta sitten voimme toki siitä puhua. Mutta jälleen kerran Näiden uusien kriteereiden on oltava osa Schengen-säännöstöä. Näissä puitteissa voimme ajatella uusien kriteereiden lisäämistä tai joidenkin vanhojen poistamista, mikäli ne eivät ole osoittautuneet erityisen hyödyllisiksi. Meidän on siis aloitettava tästä uusi keskustelu, eikä se kuulu tähän asetuskeskusteluun. Me tarvitsemme toisen keskustelun, jossa voimme pohtia sitä, olisiko Schengenin säännöstön lisättävä uusia kriteereitä tähän asetukseen ei voida ottaa uusia kriteerejä, koska ei tämä liity mitenkään tähän asetukseen. Olemme tietenkin yhtä mieltä siitä, että komission roolia on vahvistettava ja näiden kahden viraston, Frontexin ja Europolinkin roolia on vahvistettava. Kiitoksia. Hey, thank you. Now, Mrs. Ernst. Nyt rouva Enst. Kiitos. Niin, tämä on hyvin herkkä asia. Ja minun täytyy tietysti kysyä, mitä me oikeastaan haluamme. Toisaalta me haluamme enemmän turvallisuutta, se on selvä, mutta toisaalta haluamme kuitenkin ylläpitää vapaata liikkumista ja miten nämä ovat sitten yhteydessä toisiinsa. Se on kysymys, joka täytyy esittää uudestaan silloin, kun me tartumme Schengenin arviointiin. Se minä hyväksyn, näin täytyy olla, ei kysymystäkään siitä, mutta kysymys kuuluu aina, miten ylläpidetään tällaista tasapainoa. Ja tässä on myös kysymys siitä, että säilytetään myöskin äh, asianmukaisuus, suhteellisuus. Että on tärkeää, että ne maat, jotka ovat liittymässä tai jotka ovat ehdokkaita liittymään, että kaikkia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet. Ja eräs olla yhtenäinen. Ja on tärkeää myös sanoa, että on olemassa tiettyjä kriteerejä liittyä järjestelmään ja mahdollisuuksia, jotka ovat tarjolla ehdokasmaille. Tämän täytyy johtaa siihen, että on yhtenäinen kriteeri, luettelo, yhtenäinen järjestelmä. Ja toisaalta tämä tietysti tavallaan myöskin kuitenkin jakaa EUta. Tämä täytyy näin todeta. Arvioinnin täytyy myös koskea Schengeniä itseään. Se ei voi mennä sitä pitemmälle. Täytyy katsoa tarkkaan, mitä me haluamme arvioida. Ja esittäisin nyt kysymyksen ranskalaiselle kollegalle. Se, miten arvioidaan luotettavuutta korruption torjunnassa, mitä se oikein on? Mitä, miten te käsitätte, että siihen liittyy? Voisitko sanoa jotakin yksityiskohtaisemmin, että vuosittain paljastetaan niin ja niin monta korruptoitunutta kaupunginjohtajaa, silloin tämä voitaisiin todeta, että kaikilta mailta varmasti voitaisiin edellyttää tätä, ei pelkästään niitä, jotka ovat liittymässä Schengen-järjestelmään. Mitä me oikein vaadimme? Vai voiko olla niin, että tämä menee päinvastaisen suuntaan kuin on toivottu, ajatellen nimenomaan kokonaistilanteen Euroopan unionissa, sanktiot puutteiden, puitteita havaittaessa, pelotus, pelottelumenetelmät, sulkeminen pois Schengenistä, jäsenyyden eväminen määräajaksi. Minä haluaisin vain sanoa, että olisi käytettävä hyvin varovaisesti tällaisia välineitä. Sanktiot voivat johtaa päinvastaiseen suuntaan kuin on toivottu. Ja siksi olisin varovainen. Haluaisin asteittain käydä keskustelua tästä aiheesta. Varmasti siihen vielä tulee tilaisuuksia. Mutta sitten nyt sanotaan, että tämä on oikea suunta ja näin pitää olla – Minusta me teemme asian hiukan liian yksinkertaiseksi. Ja mitä tulee Frontexin ja Europoliin? Saksan kannalta katsottuna Frontex on hyvin helppo asia. Mehän olemme erittäin hyvässä paikassa ajatellen maan, maantiedettä, mitä tulee maahanmuuttovirtoihin. Me olemme hyvässä tilanteessa silloin, kun kilpaillaan laittomasta maahanmuutosta. Täytyy pitää myöskin silmällä sitä, mikä on erityinen tilanne kunkin maan osalta – jotta tämäkin asia voidaan ottaa huomioon. Tämä tässä. Thank you, I'm Mrs. Nova Zdanoka. Thank you, Chairman. Uh, I'll be extremely short. I just... Puhun hyvin lyhyesti. Haluan esittää vain lisäkysymyksen molemmille asiantuntijoille sanktioista Mainitsitte, että ei riitä, että on vain äh, tällainen sanktio kuin toi, uusi äh, tarkistusvierailu. Mainitsitte myös toisen ääripään eli Schengenistä poissulkemisen. Mutta en ole kuullut, että mm, mitä sanktioita te asiantuntijoina tuette ja haluaisitte ehdottaa. mitkä teidän mielestänne ovat parhaat ja joita ehkä käytetään tällä hetkellä niin paljon. Toinen kysymykseni sekin tasavallan edustajalle. Te edustatte jäsenvaltiota, joka tuli Schengenin viime laajennuksessa. Ehkäpä teillä on enemmän kokemusta, jos verrataan Ranskan edustajaan. kun edustatte tätä viimeisintä laajentumisaaltoa. Now. Kiitos Vastutanokka. Nyt ehdottaisin, että kuulisimme lyhyitä reaktioita asiantuntijoilta ennen kuin saamme kuulla loppukommentit herra Koeljulta. Jos olette lyhytsanaisia, autatte meitä noudattamaan aikataulua. Herra Sustor, olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitos. Kiitos myös kysymyksistä olen uskoakseni jo sanonut riittävästi ja mitä sanoin pitkälti vastaa sitä, mitä on nostettu sille joissakin puheenvuoroissa, joita valiokunnan jäsenet ovat käyttäneet, joten haluan lyhyesti reagoida vain muutamaan asiaan. Haluaisin aloittaa vastaamalla herra Iltseville – selvästikin minut kestettiin väärin. Olen pahoillani siitä, että en nyt ollut riittävän selkeä sanainen, kun puhuin mahdollisista sanktioista. Tämä on hypoteettista keskustelua. Ja siksi mahdolliset sanktiot, niistä olen samaa mieltä kuin herra Ilsev, että jos meidän pitäisi jossain vaiheessa tulla sellaiseen johtopäätökseen, että pitäisi käyttää sanktioita, niin täytyisi olla tällainen ehkäisevä tai korjaava menettely, joka on selkeä ja ennakoitavissa oleva. Me pitäisi aina pyrkiä turvaamaan Schengenin arviointijärjestelmässä on läpinäkyvyys. Mitä tulee sitten siihen, mitä täällä on sanottu, niin haluaisin todeta myöskin, että ajatellen Romanian ja Bulgarian tekemää työtä olemme hyvin myönteisiä saavutusta, edistyksestä ja näkymistä. Lyhyt kommentti herra Marineskun puheenvuoroon. On totta, että jäsen- ja ehdokasvaltojen välillä on eroa ja sitä pitää kunnioittaa. Tietysti kysymys sanktioista on hyvin herkkä kysymys ja on vasta, se on vasta viimeinen keino, jota voisimme kuvitella, jota minä voisin kuvitella asiantuntijana käytettävän tilanne, jossa jäsenyysmääräajaksi evättäisiin. Se olisi hyvin, saattuna sellainen tilanne olisi todella aivan viimeinen, se olisi viimeinen ratkaisu. Ja haluaisin toistaa erään ajatuksen, joka täällä on mainittu, nimittäin, että on kahdeksan kohtaa tässä koko prosessissa ennen kuin käytetään tätä viimeistä välinettä ensin täytyisi hyödyntää kaikki muut mahdollisuudet tilanteen korjaamiseksi ilman, että sovelletaan tätä, haluan toista sanan, joka mainitsin, käytän tätä näitä julmia välineitä. Tämän lisäksi haluaisin sanoa, että tulevat keskustelut antavat meille mahdollisuuden puhua siitä, mikä on toimenpiteiden laatu tai ankaruus ja myöskin siitä, mikä voisi olla mahdollisten sanktioiden luonne. Thank you. Kiitos. Herra De Beer. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin suuntaan? suuntauksiin ja, ja reaktioihin niin koskien ilmaisemia niin suuntauksia, niin tietenkään tässä ei ole mikään sen asiantuntijan näkökohta, kun ajatellaan mekanismin osa-alueiden parantamista, niin meidän on löydettävä tekninen tapa, jolla voidaan säilyttää vastavuoroinen luottamus, joka on ennakkoedellytys Schengenin alueen hyvälle toiminnalle niin kaikki on siis suhde, suunnattu tuota tavoitetta kohti. Me etsimme ratkaisuja ja niitä ei ole enää helppo löytää. Täällä mainittiin sekin, kuinka vaikea on määritellä arviointikriteerejä, uusia luottamusta koskevia kriteerejä, joiden avulla Schengen-valtiot voisivat tehdä hyvin yhteistyötä keskenään. On aivan selvää, että tämä on yksi meidän haasteistamme. Olemme nyt ryhtyneet sitä pohtimaan, Nyt pohjana on arviointimenettelyt, joita käytämme kansallisessa hallinnossamme osittain niitä voitaisiin hyödyntää, kun on Esimerkiksi kysymyksessä eettinen käyttäytyminen, eettiset normit yksiköissä, joiden tehtävänä on täytäntöpanna Schengenin säännöstöä, mutta on aivan selvää, että että mikään ei onnistu kenenkään. Tässä nyt olisi korostettava sitä, että mikäli emme teen sen tätä harjoitusta, niin meillä varmasti tulee tulevaisuudessa ongelmia, emmekä välttämättä saa lisättyä yhteistyön laatua, jos emme katso problematiikkaa kokonaisuudessaan. Jopa niin, että emme keskity ainoastaan juridisiin puitteisiin, sillä sen yläpuolella on vielä poliittisetkin puitteet – ja molemmat ulottuvuudet on otettava huomioon. Me asiantuntijat työs, työstämme teknisten parannusten, para, teknisiä parannuksia. Here now. No niin, sitten loppuyhteenveto esittelijältä herra Koljolta. Chairman. Uh, let me... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi huomiota ennen kuin teen loppuyhteenvedon keskustelusta. Ensimmäinen huomio. Ettei liitetä Bulgaria Romanian liittymistä tähän uuteen arviointijärjestelmään. Sitä ehdotti komissio, tätä järjestelmää, ja parlamentti hylkäsi lokakuussa 2009 asian minun suosituksestani ja pyysimme komissiota esittämään uuden ehdotuksen. Komissio sen teki. Ja keskustelemme nyt tulevaisuuden järjestelmästä. Ei ole yhteyttä Bulgarian ja Romaniaan. Kummassakaan mielessä. Se tarkoittaa, että se, että keskustelemme uudesta arviointijärjestelmästä, se ei voi olla verukkeena viivästyttää Bulgarian ja Romanian liittymistä. Emmekä me voi keskustella uudesta arviointimekanismista peläten, että sitä sovellettaisiin tiettyyn lukumäärään. Jäsenvaltiot, mutta tästä tulee ihan sotku tästä keskustelusta. Pitäkää asiat erillään. Toinen huomio. Kiitoksia Unkarille puheenjohtajalmaan huomioistaan ja odotan läheistä yhteistyötä Unkarin kanssa yhteispäätösmenettelyssä, joka meillä tämän asian kanssa on. Ja haluan nyt käyttää hyväkseni sitä, että sekin tasavallasta ja Ranskasta on tällä asiantuntija kiittääkseni molempia maita, koska ei Ranska eikä Tsekin tasavalta ollut näiden harvojen jäsenvaltioiden joukossa, jotka yrittivät kumota komission päätöksen antaa oikeusperustaksi sellaisen, jonka myötä olisi yhteispäätösmenettely. Koska ei Ranska eikä Tsekin valta kumpikaan ei ollut niiden harvojen jäsenvaltioiden joukossa, jotka yrittivät kumota parlamentin vaatimuksen yhteispäätösmenettelystä. No sitten loppuyhteenveto lyhyesti keskustelun päätteeksi. Suurin osa puhujista totesi sen, että ei pitäisi olla kaksoistandardeja. Kriteerit pitäisivät olla samat kaikille jäsenvaltioille. Oliko se sitten ehdokasmaista tai maista, jotka ovat jo jäseninä Schengenin alueessa. Toiseksi, voidaan olla yhtä mieltä myös siitä, että jos ei haluta näitä kaksoistandardeja, niin siitä täytyy olla seurauksia jatkotoimille ja raporteille. Muuten sovelletaan ehdokasmaihin päätöstä, että ei sekaannuta, jos äh, arviointikammelismista tulee negatiivisia asioita esille, mutta ei olisi seurauksia jo niille, jotka ovat jäsenenä. Panin merkille ne äh, mielipiteet, että ennen kuin otetaan sanktiot käyttöön, pitäisi antaa aikaa ratkaista ongelmat, se pitäisi tietysti tehdä. Mutta ihan loppuvaiheessa, jos maa ei täytä turvallisuusvaatimuksia Schengenin alueella, ja on jo Schengenin alueessa, niin jotain pitäisi tehdä. Ja pitäisi ottaa sanktiot käyttöön mahdollisesti, mutta olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että samat sanktiot kaikille. Ei mitään ensiluokan ja toisen luokan maita otettaisi käyttöön. Kolmas huomio. Pitäisi keskustella vähän enemmän uusista kriteereistä. Oli hyviä syitä näille uusille kriteereille ja hyviä syitä myös olla vähän huolissaan näistä uusista kriteereistä. Jos uusia kriteereitä tulee, niin niiden pitäisi olla objektiivisia, jotta ei anneta tilaa subjektiivisuudelle, joka voisi vaikuttaa arviointimekanismiin. Tässäkin tapauksessa uusia kriteereitä pitäisi soveltaa kaikkiin valtioihin, eikä vain pieneen ryhmään niistä. Lopuksi puheenjohtaja, haluan painottaa sitä, mitä herra Ensiu sanoi, siitä, että parlamentti täytyy ottaa mukaan asian käsittelyyn ja sen täytyy saada asianmukaista tietoa arvioinneista rajoilla, koska Euroopan parlamentilla on oikeus ja sillä on tarve tietää, mitä tapahtuu, jotta voimme kertoa kansalaisillemme, että Schengenin alue on turvallinen alue. Niin kuin jokainen Euroopan kansalainen haluaa sen olevan. Kiitos. Kiitos herra Koelju, on esittelijä mietintöluonnos on suunniteltu esiteltäväksi 11. Eh, huhtikuuta valiokunnan kokouksessa. Kiitämme myöskin asiantuntijoita ja etelemme välittömästi seuraavaan kohtaan, koska olemme nyt hiukan myöhässä aikataulustamme ja meidän pitäisi olla hiukan vauhtia päälle, jos haluamme saada asiat hoidetuksi asianmukaisesti tänään iltapäivänä. So. Niin. Nyt siirrymme kohtaan 15. Nyt meillä on vuorossa kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa. Meillä on ajatusten vaihto, joka on ensimmäinen ja koskee työasiakirjaa, joka on tehty aloite mietinnöstä, joka koskee komission tiedonanto, joka koskee tätä kottavaa lähestymistapaa. Kollegamme Axel Foss on esittelijänä. Anna puheenvuoron esittelijälle. Hän saa esitellä meille työasiakirjan ja sitten avaan keskustelun kollegoille, jos he haluavat tehdä, niin ja sitten myöskin neuvosto ja puheenjohtajavaltiot käytä puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todellakin tarkastella tietosuojaa tavalla, joka on eh, tuore ja ajatellen sitä, mikä nyt tänään on välttämätöntä. Ja haluaisin myöskin samalla eh, puhua sen puolesta, että tarvittaessa löydettäisiin uunta suuntaa. Missähän tilassa me nyt olemme? Viimeisten 15-20 vuoden kehitys osoittaa, että digitaali aika on kehittynyt globaalisti niin, että teollisuus, turvallisuus. People live in the room. Ihmiset, jotka lähtevässä salista, pyytäisin heitä olemaan hiljaa, jotta voin kuulla esittelijää. Bereich. Kaikki alat meidän päivittäisessä yksityisessä elämässämmekin, niitä kaikkia tämä koskettaa. Elämme siis maailmassa, joka ilman tietojen tallentamista, tietojen käyttämistä, tietojen keräämistä ei ole enää kuviteltavissa tekniikka on kehittynyt tällä alueella niin, että olemmepa missä tahansa digitaalisia tiedostoja kootaan, lähetetään ja me koemme, että nuoret ennen kaikkea sosiaalisissa verkoissa huoletta käyttävät lähettävät omia yksityistietojaan tai valokuvia, mikä nostaa esiin kysymyksen tällaisesta itse suojelusta tietosuojelun alulla ja myöskin yleistä tietosuojasta internetistä. Toisaalta tänään kukaan meistä ei enää voi valvoa sitä, mitä tietoja meistä ylipäätään on olemassa, esimerkiksi internetissä, eikä kukaan meistä voi enää valvoa sitä, kuka tutustuu näihin tietoihin. Ja tietosuoja tänään yhä enemmän saa tärkeitä tehtäviä, koska tietojen kokoaminen, analyysi, tietojen, tietokäytävä kauppa tai tietojen väärentäminen, samoin kuin äh, profiloin, tekemisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet huomattavasti. Ja sen lisäksi elämme maailmassa, jossa on tapahtumassa mm, perspektiivin muutos. Aiemmin kaikki perusoikeudet ovat sellaisia, että todettiin, että yksityishenkilöä täytyy suojella valtiolta. Nyt me sen sijaan näemme päinvastaista. Nyt on kysymys siitä, että suojellaan yksityisaluetta muilta yksityishenkilöiltä. Lopuksi tässä mielessä maailmamme ei enää toimi ilman digitaalista tietojen käsittelyä, tietojen välittämistä – Tämä voi lähteä liikkeelle lentojen valvonnasta, talouden, terveydenhuollon infrastruktuureihin, kattaa siis kaikki alueet. Ja kaikki tapahtuu nykyisin IT-foorumien kautta niin, että aina kun me liikumme tulevaisuuden välineissä, jätämme digitaalisia tietojälkiä itsestämme ja tulevaisuudessa tämä tulee menemään yhä pitemmälle. Sitten kun meillä on älyjääkaappeja, äly sähköverkkoja, älykkäitä sähköverkkoja. Se sitä, että sielläkin me jätämme yhä enemmän digitaalisia jälkiä itsestämme, jotka antavat meistä tietoja, tietoja meidän käyttäytymisestä, kiinnostuksistamme, elämäntavoistamme. Tämä koskee meitä kaikkia. Minusta meidän pitäisi nykyisessä tietosuojelussa keskittyä siihen, miten, mitä on tietojen käsittely ja miten pitäisi tällä tavoin vahvistaa yksityishenkilön yksilön oikeuden käsittelyä. Tärkeää on myöskin se, että kaikilla osallisilla on omaa vastuuta, mitä myöskin pitäisi peräänkuuluttaa. Miltä pitäisi näyttää nykyisen tietosuojan, mitä sen pitäisi ottaa huomioon. Minusta järkevä nykyaikainen tietosuoja täytyy, se täytyy saada aikaan tasapainoa yleisen turvallisuuden, henkilökohtaisen vapauden, tiedollisen itsemääräämisoikeuden ja kansalaisten yksityisalueen välillä. Tähän myös kuuluu minun mielestäni käsitys siitä, että tehokas, nopea tietojen vaihto tänään on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan turvata sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Siksi minusta tietosuojan tänään täytyy yhä intensiivisemmin olla sellainen, että se ottaa, lähtee liikkeelle yksilön tietosuojasta, mutta samaan aikaan kuitenkin pitää ottaa huomioon talouden tarpeet e, tiedon käsittelylle, tiedon välittämiselle, ja tämä ei myöskään saa estää internetin toimintaa. Sen tehokkuutta sen täytyy olla sellaista, että se on käytännössä sovellettavaa, mutta valtion tehtävä perusoikeuksien läpiviemisessä hallinnollisissa tehtävissään ja siinä, että valtio yllä pitää yksilöllistä ja yleistä turvallisuutta on myöskin asia, jotka täytyy ottaa huomioon. Minusta ratkaisevaa tällaisten sääntöjen menestymiselle, siis se onnistuuko meidän tulevaisuudessa näissä tulevissa säädöksissä saada Euroopan kansalaisille tietosuojaa riippumatta siitä, missä yritys toimii tai missä tiedot tallentava serveri on. Niiden täytyy olla sellaisia, että niitä voidaan vaatia ja ne ovat vietävissä lävitse. Nyt vielä sitten se, mikä on tietosuojan merkitys kansalaisille tänään ja taloudelle. Tietosuojalla on tänään hyvin tärkeä tehtävä kummallekin, sekä kansalaisille että taloudelle. Sillä internetin laaja käyttö itsessään merkitsee hyvin tärkeää toimipaikka mahdollisuutta ja kun internet on tulevaisuudenkin väline, se tulee yhä tärkeämmäksi erilaisille yritystoiminnan muodoille, ja tämä kaikki siis tapahtuu sisämarkkinoilla ja merkitsee myöskin sisämarkkinoilla tämän toiminnan merkityksen kasvamista. Siksi vetoaisin sen puolesta, että meillä olisi yhtenäinen tietosuoja oikeus koko EUn alueella. Haluaisin lähteä liikkeelle kolmesta eri kohdasta. Ensinnäkin suojan tasosta, joka halutaan ylläpitää sisämarkkinoilla jos se olisi aika saada siitä yhtenäistä, koska silloin ei synny vääristymiä sisämarkkinoilla kilpailussa, eikä tapahdu hajautumista tietosuojassa Euroopan unionissa. Jos ajattelemme tällaista oikeudellista välinettä, niin tällainen yhtenäinen korkea normi olisi saavutettavissa kenties vain asetuksen kautta, ja Tästä tulemme keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa, mutta tulevan tietosuoja oikeuden tavoitteena pitäisi olla yhtenäisen suojan, yhtenäisen tason kaikkialla EU:ssa, mikä johtaa myös siihen, että tapahtuu tietynlaista täyttä harmonisointia, jolloin sanotaan, että missään ei saa olla alempia tai ylempiä, tiukempia normeja. Jos me sitten ajattelemme henkilöiden tietosuojaa ja ajattelemme sitä, miten se yhdistetään henkilöön. Henkilö, jonka tiedostaan kysymys, joita käsittelee jokin yritys jossakin, silloin täytyy myös olla selvää, että jos joku käsittelee tietoja, jotka koskevat Euroopan kansalaisia, hänen täytyisi myöskin soveltaa eurooppalaista tietosuojaoikeutta. Se merkitsee sitä, että myös yritysten, jotka ovat EUn ulkopuolella ja jotka käsittelevät EUn kansalaisten tietoja, heidän on sovellettava, niiden on sovellettava EUn lainsäädäntöä, ja silloin pitää tietysti pohtia täsmällisemmin sitä, miten tämä voidaan tehdä eh, vedenpitäväksi, miten tätä voidaan, mitä voidaan toimia eh, kiistatapauksissa, koska missä silloinkin pitäisi soveltaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Tämä täytyy ottaa huomioon, ja jokainen meistä toutuu sitten sen jälkeen, kun me viemme lävitse tämän tulevan suojan tason, tietosuojassa, että kaikki jäsenvaltiot panevat sen asianmukaisesti toimeen ja että sitä myöskin asianmukaisesti sovelletaan jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi, mitä emme ehkä pysty täällä kattavasti keskustelemaan, mutta tämä merkitsee myös sitä, että Safe Harbor-sopimus kenties ei enää ole tarpeellinen. Tätäkin on vielä pohdittava, onko tarpeen ylipäätään olla tällaista Safe Harbor-sopimusta. Ähm, ja sitä, ei, sitä ehkä voidaan sitten luopua. Minusta luisin, että toimeenpano tulee olemaan vaikeaa, mutta meillä on samantyyppisiä säädöksiä kilpailun alueella kartellivirastojen osalta, ja joten tätä voitaisiin katsoa, kun mietitään sitä, mitä tämä viedään lävitse. Mitä tulee sitten äh, tietosuoja-oikeuden yhtenäiseen toimenpanoon. Minusta kolmas pilari pitäisi pystyä integroimaan, siis entinen kolmas pilari pitäisi pystyä integroimaan tähän ja pitäisi saada aikaan säädös, joka olisi voimassaololtaan kattava. Ehkä kaikkialla pitäisi ottaa myöskin huomioon erityispiirteitä asetuksen avulla, mutta silloin kiinteistöt voitaisiin huolehtia myös siitä, että perusperiaatteet lyödään lukkoon asetuksessa niin, että kolmannelle pilarille löytyisi sitten oma erityinen oikeusinstrumenttinsa. Sitten meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, mihin mikä pitäisi olla meille suuntaa antavan? Pysymmekö tietynlaisella arvotasolla, ajattelemmeko asioita perusoikeuksien kannalta? Meidän pitäisi katsoa, että suuntaan antava ovat oikeus, itsemääräämisoikeus, mutta myös oma vastuu. Ja Saksan lainsäädännössä on tällainen periaate, että täytyy ottaa huomioon, toivottavasti tulkit löytävät tälle asianmukaisen ratkaisun, velvoite ottaa huomioon se merkitsee sitä, että täytyy olla yleinen velvoite siihen, että tietojen käyttämiseen liittyy erityinen vastuu, joka on kaikilla niillä, jotka käsittelevät tietoa. Tämä lähtee liikkeelle yksilöistä. Yksilö, joka tekee jotakin, hänellä on tietty vastuu siitä, mitä hän tekee. Se siirtyy eteenpäin palvelujen tarjoajille tai niille, jotka keräävät tietoja niin, että näissäkin tapauksissa kuvataan tiettyjä vastuita. Ja jokaisella täytyy olla selvää, että tietyt velvollisuudet liittyvät tiettyihin toimiin. Mitä tämä merkitsee konkreettisesti? Mitä meidän pitäisi ajatella silloin, kun puhumme tietosuojaoikeudesta? Minun mielestäni on väistämätöntä, että jos me valitsemme tällaisen lähestymistavan, niin silloin suostumuksen periaatetta täytyy vahvistaa, koska internetissä ei ole ollut enää pitkään aikaan havaittavissa, mitä tietoja kerätään mihin tarkoitukseen ja miten pitkän aikaa ja missä niitä säilytetään. Lukuisat internetyritykset keräävät henkilö, henkilöitä koskevia tietoja ja välittävät niitä verkottuneesti ilman, että ne pyytävät lupaa siihen. Se merkitsee sitä, että pitäisi jälleen kerran vahvistaa yksilön oikeuksia ja hänen itsemääräämisoikeuttaan, mikä on välttämätöntä. Käyttäjänä täytyy yhä enemmän jälleen saada oikeuksia määrätä siitä, miten omia tietoja käytetään ja tietosuojaan täytyy sisältyä myös tiettyjä oikeuksia, kuten esimerkiksi tiedonsaamisen oikeus tai kiistämisen oikeus – Tämä on se, mitä meillä on tässä offline-maailmassa jo olemassa ja online-maailmaan tämä pitäisi siirtää samalla tavalla. Kansalaisten pitäisi siis päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa hän voi tietosuojassa vaatia perusoikeuksien noudattamista ja sikäli kun tietoja käytetään tai työstetään, pitäisi olla, olla myöskin nähtävissä aktiivisesti se, mihin suuntaan, mihin tarkoituksen tämä ollaan tekemässä – Tähän liittyy myös voimakkaasti perusperiaate siitä, että on oltava läpinäkyvyyttä. Minusta läpinäkyvyyden huomattava lisääminen on välttämätöntä. Olen sitä mieltä, että yksilön täytyy myöskin nähdä ja ymmärtää, mitä tietoja hänestä tallennetaan ja miten hän voi oikeuden kautta vaatia sitä, että tietoja hävitetään. Näin ei ole online-alueilla aina täysin selvää, ei ole selvää se, mihin tietoja käytetään. Ja sitten on vielä kolmas perusperiaate, tai neljäs, josta sanoisin, että meidän pitäisi myöskin lähemmän, lähemmin keskittyä siihen, mihin tarkoitusperin tietoja kerätään ja ylipäätään välttää sitä, että tietoja kerättäisiin turhan takia, pitäisi olla säästäväisiä tietojen keruussa. Sitten sanoisin, että minulla on sellainen tunne, että tietosuoja ei kaikille toimijoille ja sitä voidaan kehittää kaikille toimijoille, kaikkien toimijoiden ympäristössä asianmukaisesti. Valtion tehtävä kenties ei ole samanlainen kuin miksi yksittäisen toimijan tehtävät ja esimerkiksi online-toiminnat eivät voi olla sellaisia, että niitä koskevat välttämättä samat määräykset kuin offline-toimintaa. Siksi olen vakuuttunut siitä, että, että me en voi käsitellä samalla tavoin asioita, jotka ovat erilaisia ja mahdollisesti meidän pitäisi olla tässä avoimempia ja katsoa, että on erityisiä asioita, jotka pitäisi yksittäisillä alueilla erityisesti säädellä. Lyhyesti haluaisin vielä ottaa esille sen, että minä olisin sen puolesta, että olisi sellaista tietyt vähimmäistandardit tietosuoja oikeudellisissa asioissa, nimittäin siinä mielessä, että ne koskisivat kaikkia alueita toisaalta aktiivinen suostumus, tiedon saamisen oikeus, oikeus saada tietoa, oikeus esittää vastalauseita, evätä oikeuksia, oikeus myöskin vaatia oikaisuja, oikeus vahingonkorvaukseen, tietynlainen myöskin saada tietää miten pitkään tietoja tallentaa johonkin joksikin aikaa, mihin tarkoitukseen, ja myöskin kysymys siitä, milloin tietojen välittäminen eteenpäin on sallittua, ja ilmoittamisoikeus silloin se saattaa olla ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa, ja toisaalta siis myöskin kokonaisuudessaan oikeusvarmuus. Niin. Minulla on myös koko lista asioita, joista meidän yleisesti pitäisi keskustella, mikä liittyy asioihin, joilla voisi olla merkitystä online-maailmassa, miksi tekijänoikeudet kuvien osalta, mitä me teemme tiedoille, jotka liittyvät oleskelupaikkoihin tai ilmaisevat henkilön oleskelupaikkoja, kiinnostuksia tai käyttäytymistapoja. Samoin, miten me haluamme toimia lasten, teini-ikäisten tapauksessa, miten me haluamme suojella – Samoin myöskin kysymys määritelmistä, mitä ovat henkilötiedot, miten pitkälle tämä menee. Lähdemmekö me liikkeelle siitä, että IP-osoite on jo tällainen henkilötieto, on olemassa alueita, joissa tätä ei aina voida hyväksyä – jotta on tarvetta tietysti saada aikaan tiettyä suojaa, ylläpitää tiettyä suojaa tietokonemaailmassa. Ja sitten tulenkin vielä loppuun, mutta haluaisin viitata neljään asiaan, jotka liittyvät määritelmiin, jotka ei liity pelkästään sitä, mitkä ovat henkilöä koskevia tietoja ja mitä pitäisi pitää arkaluotoisina tietoina. Esimerkiksi tällaisessa pilvilaskennassa. Mutta on vielä muutama asia, johon haluaisin viitata. Seuranta toimet, jotka liittyvät tietosuojaan. Kun me puhumme tästä itsemääräämisoikeudesta ja päätöksenteon vapaudesta, meidän täytyy silloin myös sanoa, että kansalaisen pitää saada olla tilanteessa, että hän on tietoinen siitä, mitä hän tekee. Ja siksi minusta tähän täytyisi liittyä valistamisen, tiedottamisen. Meidän pitäisi myös katsoa että yritysten vapaaehtoinen sertifiointi, on sellainen asia, joka, johon pitäisi kiinnittää huomiota itse, säätelyn pitäisi olla koko tällä alueella, jossa oikeudellisesti ja poliittisesti emme pysty oikein arvioimaan sitä, milloin mikin asia on liikkumassa mihinkin suuntaan. Yritysalan itse säätely olisi tässä hyvin tärkeä tekijä. Sitten vielä pitäisi pohtia järjestelmää, jolla voitaisiin panna toimeen tietosuojan valvonta, toimeenpanon valvonta eh, kansallisten tietosuojan viranomaisten suhteen niin, että heillä olisi selkeät luettelot velvollisuuksista ja oikeuksista ja samantyyppistä, voitaisiin harjoittaa samantyyppistä eh, tehtävien siirtoa kuin kartellioikeudessa. Tähän voisin kenties tämän jättää, mutta luulen, että olen voinut antaa teille hyvän yleiskatsauksen niistä asioista, jotka ovat mukana myös työasiakirjoissa, ja joista minulla on sellainen tunne, että Niissä on, ne ovat mielekkäitä ajatellen nykyaikaista, eh, tehokasta tietosuojaa ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Danke. We have... Kiitos. Nyt meillä on kaksi asiantuntijaa tässä. Eh, pääjohtaja eh, Servisi ja myöskin Lebaje asioista, jotka puhuvat tästä monivuotisesta puitteista tässä asiassa. Ja uskoakseni tässä yhteydessä voisimme välittömästi siirtyä kuulemaan jäseniä, mutta kun nämä henkilöt on kutsuttu tänne, niin pyytäisin myöskin heitä esittämään lyhyesti kommentteja herra Fossin tekemään esitty ensin Rova Intfeld. Yes, thank you, Chair. I'll, I'll try. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua lyhyesti. Monet asioista tulivat alustuksessa esittelijät jo esille. Häneltähän on työasiakirja. Siinä on erinomaista kommunikaatiota komission kanssa. Yksi periaate, joka pitäisi aina pitää mielessä, on mielestäni se, että tietosuoja päinvastoin kuin mitä usein ajatellaan, ei ole este tietojen virtaamiselle, se on ehto sille tietojen vapaalle kulkemiselle. Sen vuoksi pitäisi yrittää saavuttaa näitä parannuksia. Olen kovinkin samaa mieltä esittelijän kanssa ja saan sen vaikutelman, että komissiokin menee siihen suuntaan, että pitäisi olla yksi yksittäinen väline tai yksittäiset yhdet puitteet, jotka kattavat kaiken henkilötiedon käytön, oliko se sitten lainkäyttötarkoituksesta, kaupallisesta tarkoituksesta, eli integroidaan nämä eri välineet, jotka nykyisin meillä on ensimmäisessä ja toisessa pilarissa. Harminosointi on sitten avainasia kansalaisten kannalta myöskin, kuten myös yritysten kannalta, jotka kohtaavat suuria vaikeuksia tällä hetkellä, koska täytyy täyttää eri standardit eri säännöissä eri maissa. Eli tekisimme itsellemme palveluksen, jos meillä olisi yksittäiset selkeät harmonisoidut puitteet EUlle. Se näyttäisi vaativan mieluummin asetusta kuin direktiiviä, mutta katsotaan nyt mihin päästään. mikä tahansa nyt tuleekin, niin sillä pitäisi olla sama etu kuin nykyvälineillä, eli että se on teknologianeutraali, että se toimii pitkän aikaa, koska tekniikka kehittyy nopeammin kuin mitä lainsäädäntöä pystytään säätämään. Sitten toimeenpanosta pidän oikein hyvinä komission ehdotuksia, että vahvennetaan tietosuojaviranomaisia. Ja haluaisin lisätä yhden ehdotuksen. Otin sen esille eilenkin SWIFT-asiayhteydessä ja siinä sitä koskevassa keskuudessa, mutta sitä pitäisi ajatella yleisemminkin, ja se on se, että otetaan käyttöön vakavat seuraamukset niille, jotka käyttävät väärin henkilötietoja. Ne voivat olla jopa rikosoikeudellisia sanktioita ääritapauksissa. Sitten lopuksi mielestäni on kaksi haastetta jotka meidän edessämme nyt ovat, jotka on vaikea täyttää. Toinen on lainsäätäminen tietyllä alalla, kun se tieto ei ole sidottu siihen nimenomaiseen alueeseen. Mielelläni kuulin sen Renningiltä eilen, kun hän esitti lausunnon, että hän ei aio olla arka ja epäileväinen, vaan mieluumminkin päättäväinen – Euroopan kansalaisten oikeuksien puolustamisessa. Ja sitten lopuksi, ja tämä tulee olemaan suuri haaste, kun usein puhutaan henkilötietojen suojasta, ja sitten meillä on mielessämme yksi tietty tieto, kokonaisuus, sitten on turvallisuussäännöt mielessä, mihin tietoa voidaan käyttää, mutta usein ei ole kyse itse tästä datasta, tiedosta, jota täytyy suojella ne täytyy suojella tietyssä yhteydessä Ja yhteydessä muihin asioihin. Koska esimerkiksi jotkut tiedot voivat olla jossain asiayhteydessä ihan harmittomia, mutta hyvin arkaluontoisia toisessa asiayhteydessä. Eli tieto tiedot, joita jakaisin ystävilleni, ovat sellaisia, joita en ehkä ollenkaan mielelläni antaisi työnantajallani. Tämä on kovin vaikeaa, koska yhä enemmän ei ole tietopankkeja, jotka koostuvat yksi, yhdenlaisesta tiedosta. Niin, uusi puheenjohtaja, tervetuloa. Mm. Kerron yhden esimerkin ja sitten teen loppujohtopäätöksen. Jos annamme suostumuksemme sille, että käytetään tiettyjä tietoja tiettyyn tarkoitukseen. Annamme suostumuksen toisille tiedoille toiseen tarkoitukseen. Viisi, viidet erilaiset tiedot. Mutta sitten ne yhdistetään ja käytetään vaikka profilointiin. Se voi olla myös kaupalliseen tarkoitukseen, ehkä voidaan saada parempia tuotteita ja palveluita, ja se on ihan kiva, mutta itse asiassa emme ole koskaan antaneet suostumusta me tähän tiettyyn profilointiin, ja mitä sitten, jos sitä profiilia käytetään esimerkiksi lainkäyttöviranomaisten taholla? Voidaanko sitten sanoa, että meillä suojelusäännöt ovat olemassa yksittäisille tiedoille, mutta se mitä täytyy suojella on henkilötiedot yksilöistä. Mutta haaste ei ole helppo ja odotan kovinkin innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitos Sofi siitä, että olisit tervetulleeksi. Olemme jäljessä aikataulusta. No niin, nyt pyytäisin puhujia olemaan mahdollisimman tiiviitä puheenvuorossaan. Ensin herra Lambridis ja sitten herra Albrecht ja kollega Ernst. Ja Toivottavasti lista oli kokonaisuudessaan siinä. Andri Dambrinidis. Kiitos. Ensimmäinen periaate haluaisin korostaa on se tosiasia, että tietoa on nyt tarjolla kaikkialle helpommin kuin aikaisemmin siksi, että olemme sitoneet tähän elektroniseen aikaan. Minun mielestäni on ehdottoman välttämätöntä, että vahvistetaan yksityistä, yksityistä koskevia sääntöjä tiedon saatavuudella olevan ei pitäisi merkitä, että nostetaan kädet ylös. Pitäisi mennä siihen suuntaan, että vahvistetaan 95-46, jonka perusperiaatteet päätyvät edelleenkin ja jota pitäisi ruveta muuttelemaan. Tässä yleensä haluaisin kiittää komissiota tiedonannosta, samoin kuin esittelijää ja nimenomaan hänen työasiakirjoistaan. Toinen periaate, joka minun mielestäni pitäisi, joka pitäisi päteä, on sen tiedon, tietosuojan, niin kuin me sen nyt käsitämme, pitäisi olla yleinen periaate, joka koskee kaikkia yhtäläisesti. Tietysti on tiettyjä poikkeuksia. Meillä on niitä eri säädöksissä, niiden pitää olla hyvin kapeita, niin pitää olla välttämättömiä, ehdottomasti suhteellisia. Meidän täytyy pystyä torjua rikollisuutta, valvoa sitä, mitä teemme. Mutta tämän ei pitäisi olla keskipisteessä direktiivissä, niin pitää olla poikkeuksia. Meidän pitää tehdä selväksi se, että tietosuoja koskee kaikkia tällaisella horisontaalisella perustalla. Mitä sitten tulee suostumukseen, sen otti esille sekä esittelijä että Sophie Intfeld. Minusta se on erittäin tärkeä asia. Selvästikään emme voi nyt ryhtyä käsittelemään yksityiskohtia, kun puhumme tietosuojakysymyksistä, mutta on tärkeää, että on mahdollisimman pitkä, pitkälti suostumus, joka on asia, josta olisin yhtä mieltä, ja toivon, että tämä näkyy myös sitten mietinnöstä. Sitten meillä on olemassa tämä harmonisointikysymys. Ja tällä hetkellä eu sekä yritykset että hallitukset, julkiset viranomaiset aika ajoin työskentelevät eri sääntöjen mukaisesti, mikä on huono asia yritystoiminnalle, huonoa kansalaisten oikeuksien suojelulle – ja mahdollisesti myöskin heikentää poliisiyhteistyötä. Ja tässä mielessä me puhumme kaikki mahdollisesta säätelystä, mutta haluaisin korostaa seuraavaa. Jos säätely on suurin korkein nimittäjä, sillä on merkitystä, mutta jos se tulee olemaan tällainen vesitetty säätely, jonka, jota pitemmällä jäsenvaltiot eivät mene, se ei ole mikään hyvä tie kulkea. Noin monella tapaa kaikki riippuu siitä, miten komissio katsoo asiaa sen pohjalta, voidaan määritellä, mitä välineitä on käytössä. Olisi tärkeää, että olisi säädös, joka koskisi kaikkia ja joka olisi mahdollisimman korkealla ajatellen nimenomaan tietosuojan standardia. Mulla ei se muutakin sanottavaa, mutta nyt lopetan aikaa säästäkseni tähän. Ää... Kiitos, herra Alvaro. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että niin tärkeää kuin tämä aihe onkin, meidän ei pitäisi olettaa tai ajatella, että meidän pitäisi tässä ruveta nyt uudestaan keksimään pyörää. Direktiivi 9596 on hyvä siinä muodossa kuin se on. Kollega Fos, kaikki se, mistä puhuitte, on siellä. Se, että, että tietoja voidaan käyttää tarkoituksiin, että ne voidaan hävittää kaikki. Tämä on tämä perus direktiivi vuodelta 1995 ja maailmanlaajuisesti normi paitsi USAssa. Monia maita on jopa Aasiassa, jotka hyödyntävät meidän direktiiviä ja käyttävät sitä e- esikuvana omalle lainsäädännölleen. Kaikessa, mitä te puhuitte, on ratkaisevaa, mikä ei koske itse direktiiviä tai vaatimuksia, on sen toimeenpano. Se on suuri ongelma, mutta, mutta sitä ei käsitellä tässä asia yhteydessä, koska se on jäsenvaltion asia hyvin pitkälti. Voitaisiin kysyä, voisiko komissio käyttää oikeusperustaa, jota voitaisiin käyttää, jos voitaisiin käyttää artiklaa 16 Lissabonin sopimuksesta, mikä mahdollisesti johtaisi siihen, että voitaisiin saada aikaan seuraamuksia, jotka voitaisiin vielä lävitse. Ja pitäisi pohtia sitä, onko se mahdollista. Silloin varmasti joutuisimme ottamaan yhteen jäsenvaltioiden kanssa, koska on selvää, että rikosoikeumukset seuraamukset eivät ole eu kompetenssiin kuuluvia ympäristön osalta, ne voitaisiin myöskin säilyttää direktiiviin ja ehkä niitä voitaisiin käsitellä myöskin tietosuojan alueella. Ratkaisevaa kuitenkin on, ei missään sektorikohtaisessa säännöissä niin tärkeää kuin internetin kehitys vuosi 95 on ollutkin. 95 on yleinen eh, tietosuojadirektiivi. Meillä on olemassa sellainen asia, joka koskee erityisesti sähköistä kommunikaatiota, ei pidä sekoittaa asioita eikä pidä ottaa mukaan missään tapauksessa tekijänoikeuskysymyksiä. Tämä ei ole mikään tekijänoikeusdirektiivi. Kysymys on tietosuojasta, ja jos me pidämme jotakin arvossa, nimenomaan ajattelen digitaalista kehitystä. Tämä ei koske pelkästään sosiaalisia foorumeita, vaan myöskin yhteydenpitoa viranomaisiin. Silloin on tärkeää turvallisuus. Miten voimme varmistaa sen, että tiedot siellä, jos niitä on, että niitä kerätään järkevällä tavalla, koska tietojen turvallisuus on tärkeä osa tietosuojaa. Miten voidaan esimerkiksi eh, estää väärinkäyttöä, miten sitä voidaan säädellä. Ne ovat kaikki kysymyksiä, jotka liittyvät tähän eh, toimeenpanoon. Mutta miten voi varmistaa sen, että tietoja ei tieto, tiedostoista käytetä väärin tarkoituksiin? Minusta on itsestään selvää, että puhumme yhdestä toimenpiteestä, joka kerää kokoaa yhteen ensimmäisen ja kolmannen pilarin. Tämä on yksi syy tähän uudistukseen, koska pilarit ovat kadonneet. Ja nyt meidän pitää katsoa, miten, miten voidaan koota direktiivit yhteen toivon, että komissio tekee tästä asetuksen, koska mitä edelliset puheet sanoi, että saataisiin yhtäläinen taso. Kenenkään ei pidä uskoa, että me, jään, me voisimme jäädä 95-96 tason jäl, jäl, tasosta jälkeen se ei voi olla mahdollista tämän parlamentin kanssa eikä myöskään jäsenvaltioiden enemmistön kanssa. Nyt ongelma, johon täytyy löytää vastaus mietinnössä, on se, miten tämä saadaan aikaiseksi, miten yhdistetään ensimmäinen ja kolmas pilari, miten voin nimenomaan yhdistää oikeudellisen yhteistyön ja yhdistää sen sisämarkkinoihin suuntautuneeseen tietosuojaan. Totta kai minä ajattelen yrityksiä, jotka tekevät profiileja, jotka lähettävät mainontaa Eh, siinä lähden liikkeelle siitä, että kuluttaja on se, joka on valistunut, se on se, mikä pitää saavuttaa. Kuluttaja täytyy pystyä saattamaan tietoiseksi siitä, että hän voi sanoa kyllä tai ei. Tietenkään digitalisointi ei voi mennä jäljettä, jälkeettämättä ohitse julkisten laitosten. Tässäkin on tärkeää saada aikaan tietosuojaa, niin että esimerkiksi tietoja ei voida varastaa jostain rekistereistä, ja silloin pitäisi sitten pohtia, mitä ovat poikkeudet jotka koskevat kansan turvallisuutta, ovatko nämä oikeudet, edelleenkin asian ajankohtaisia? Ensinnäkin, mikä on kansallisen turvallisuuden määritelmä? Kuka sitä voi katsoa voimansa käyttää? Tämä tekee hyvin vaikeaksi poikkeuksien hallitsemisen. Jos halutaan jotakin rohkeaa, niin silloin voi ryhtyä tähän ja tämän asian pohtimiseen. Ja vielä lopuksi, rouva puheenjohtaja, yksi asia. IP-osoitteet. On turha keskustella siitä, vaikka meillä on henkilötietoja. Silloin, jos meillä on säännöllisesti IP-osalta määräys, mutta se, miten päästään tässä eteenpäin, tietosuojan täytyy olla joustavaa tekniikan osalta neutraalia. Ja yksi asia, jolla voitaisiin ratkaista tämä kattava ongelma on se, että samoin kuin yhden iso 9001, jolla määritellään yritysten toimintaa, että jos saataisiin aikaan eurooppalainen tietosuoja sinetti, jolloin yrityksetkin kävisivät lävitse tällaisen eh, prosessi, jossa niiden toiminta arvioidaan, ja silloin, jos ne läpäisevät tämän, voisivat käyttää käyttää tällaista sinettiä, ja se oli myöskin velvollista heidän käyttää sitä, jotta kuluttajat voisivat nähdä sen. Niin kauan kuin yritys on sertifioitu, silloin kuluttaja tietää, että tietosuoja eurooppalaisen oikeuden tasolla on sertifioitu jolloin kuluttajalla on vähemmän huolia, eikä ole mitään ongelmaa rajat ylittävillä ylittyvissä toimissakaan. Ehkä tämä voitaisiin ottaa tähän huomioon. En ole ainoa, joka tätä on miettinyt. Thank you very much. It is partly... Kiitos. Tämä sisältyy myös tiedonantoon. Tästä aiheesta tullaan käymään varmaan lisää keskustelua. Nyt herra Albrecht, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Um... Kiitoksia. Niin voin siirtyä Englantiin, ei siinä mitään. En pysty, osaa puhua kreikkaa, sorry. Alex mielestäni sanoi monta asiaa, jotka minäkin halusin mainita. Ensin kaikkea tärkein asia, direktiivi 9546 on lähtökohta keskustelullamme. Ajattelen, että tämä on selvää. Nyt muutama sen Lissabonin aikaan tulee uusi direktiivi tai asetus, joka kattaa ensimmäisen ja kolmannen pilarin. Mielestäni muutamia asioita pitäisi selventää ennen kuin mennään eteenpäin. Ennen, ensiksi puhumme direktiivistä tai asetuksesta, joka ei koske pelkästään henkilötietojen suojaa, vaan myös vapaata tietojen kulkua. Tämä oli jo ensimmäisen 95 vuoden direktiivin tarkoitus. On selvää, että Kumpikaan näistä ei ole este. Kuten myös rikollisuuden tai terrorismin torjunta tai niiden tehokas torjunta ei ole este tietosuojalle eikä toisinpäin. Tietosuoja kattava ja tehokas tietosuoja ja puitteet sille on mahdollisuus vaihtaa tietoja rajojen yli Euroopassa ja myöskin kolmansien maiden kanssa tietysti, mutta täytyy miettiä periaatteiden toteuttamista ja tärkeintä, se on se tärkein asia, jota nyt täytyy säännellä. Toimeenpanossa on suuria ongelmia, ei pelkästään aineen ulkopuolella, vaan myös sen sisäpuolella. Meidän täytyy ajatella rangaistuksia, jos tietoisia rikkomuksia on täytyy ajatella sertifiointimalleja ja niin edelleen. Mutta mielestäni tämä kaikki on kyllä mahdollista hoitaa. Ja nyt meillä on erittäin hyvä komission tiedonanto, ja me parlamenttina ottaisimme nyt esille muutaman kohdan, joista olemme sitä mieltä, että niissä pitää mennä tiettyyn suuntaan. Kuulin esimerkiksi, että asetus olisi asia, jossa kattavia puitteita voisimme arvostaa. Parlamenttina tietysti täytyy sopia siitä, että aiempi tai 95 vuoden direktiivi on alkukohta paremmille standardeille EU-ssa e ja sen ulkopuolella. Ja sen vuoksi pitäisin hyvänä, että otamme tämän kannan ja sen lisäksi sovimme tietysti periaatteista, mutta yleisellä tasolla mielestäni meillä on hyvät periaatteet tietosuojassa ja niitä koskevissa säännöissä. Ne pitäisi pitää mielestäni yllä. Ja sitten soveltaa lisäsääntöjä toimeenpanolle ja joillekin uusille teknologioille, joita on tullut internet-ajan myötä, kuten nämä pilvipalvelut niin kutsutut, ja profilointi ja tietysti puhutaan nyt internetajasta, yksityisyysdirektiivi myös sen kattaa, mutta tietosuoja-alueella on sama ongelma, täytyy puhua mahdollisuudesta anonymiteettiin tai että voi käyttää pseudonyymiä. Tämä on erityisen tärkeä asia, kun puhutaan yksityisyydestä ja kun puhutaan tietoon liittyvästä itsemääräämisoikeudesta mikä on erityisen tärkeä aikana, kun kaikki liittyy kaikkeen. Joku saattaa meidät kuvata kadulla. Sitten saattaa olla, että kuvan ottanut henkilö tietää, mistä kaiken on hyvin tärkeää tietää, että liittyykö se suoraan minun henkilönä vai pseudonyymiin esimerkiksi. Kiitoksia. Kiitos. Rova Ernst on viimeinen puhuja ja sitten pyydän esittelijää tekemään lyhyen yhteenvedon. Äh, ich will mich auch kurz fassen. Kiitoksia. Minäkin yritän puhua lyhyesti. Ei pitäisi unohtaa sitä, että meillä on tietosuojadirektiivi, jonka vara voidaan hyvin rakentaa. Sitä ei pitäisi unohtaa ja sitten mikä uutta on, niin sitä voidaan kehittää siltä pohjalta. Ja sitten kysymys, että miten voidaan saada yhtenäiset mittatikut, äh, äh, miten voidaan parantaa rikoksen torjunnassa tietosuojaa, Miten voidaan äh, saada samat määritelmät kaikille aloille, se on ratkaisevaa. Ja miten tietosuoja-oikeutta voidaan toimeenpanna eu ja mitkä mahdollisuudet on äh, toimia tunnettujen ongelmien osalta EUn ulkopuolella. Tietosuoja pitää koskea kaikkia, se pitää olla periaatteena päissä, se pitää sinne ankkuroida ja joitakin asioita sitten pitää ajatella syvällisemmin ja tiettyjä osa-alueita esimerkiksi miten käsittelemme työntekijöiden tietosuojaa. Sitä täytyy myös pohtia. Ja nämä erityisasiat, jotka liittyvät tähän niin siihen ottaa myös huomioon. Suuri asia täytyy olla keskustelu toimeenpanosta. Sopimuksen rikkomiset, Miten tässä yhteydessä voidaan taata suojaa, sitä pidän erityisen tärkeänä. Ja toinen kohta, aina kysymys siitä, että mitä kansalaiset tarvitsevat tosiasiassa henkilötietojen suojassaan. Siinä täytyy puhua avoimesta, todellisuudesta avoimuudesta, ei pelkästään niin sanotusta avoimuudesta, siitä, että äh, miten saadaan hakuoikeutta kansallisessa tuomioistuimessa ja tietysti, että käytetään säästeliästi tietoja. Sitten toiseksi viimeinen kohta, joka minulle on myös tärkeä, se on tietosuojavaltuutetun toimivaltuuden parantaminen. On erityisen tärkeää, että sen, hänen riippumattomuuttaan parannetaan ja hänen kompetenssiaan täytyy ajatella vielä uudelleen. Sitten viimeiseksi, kun puhutaan vähimmäistandardeista tietosuojalle, niin en oikein siitä kovin pidä, vaan mahdollisimman kattavat standardit, niistä pitäisi saada aikaan yhteisymmärrys varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken. Tämän verran. Thank you very much. Then Mr. Foss. Kiitos. Herra Foss, lyhyt yhteenveto. Kuten huomaatte, olette saanut paljon olti tukea, mutta haluaisin antaa teille puheenvuoron. Kiitos. Ajattelen niitä asioita, jotka esille ei ole kovinkaan help- mahdollista reagoida niihin lyhyesti. Näyttää siltä, että säikäyty monia, kun puhuin, että pitäisi tarkastella tietosuojaa uusin silmin. Näin ei kuitenkaan ole tarkoitus, että unohdettaisiin tämä direktiivi. Totta kai direktiivi on lähtökohta pohdinnoille. Olemme tulossa tilanteeseen, jossa nykyis, pitäisi soveltaa se vallitseviin nykyisiin, tilanteisiin, nykyisiin olosuhteisiin, sitä ei ole kysymystäkään, mutta totta kai pitää katsoa uudestaan sitä, mikä, minkälaisia uusia arvioita voidaan tehdä. Siksi viittasin tähän. Tietyt asiat nousivat esille keskustelussa. En oikein pysty sanomaan, olivatko nämä nyt kriittisiä kommentteja, mutta jotkin asiat, jotka otettiin esille, minä jo oikeastaan vahvistin tai itsekin puhuin niistä. Saattaa olla, että kun tietoa oli paljon, se jotenkin hukkui siihen. Ja sitten viimeinen asia, joka liittyy näihin vähimmäisstandardeihin. Minulle ei ole tärkeää se, että on vähimmäis- tai enimmäistandardeja. Tärkeintä olisi siis se, että olisi yhtenäiset, yhtenäinen taso, yhtenäinen suojan taso, joka olisi korkealla tasolla. Tämä pitäisi saavuttaa, mutta on tärkeää, että meillä on yhtenäinen taso, joka olisi kaikissa jäsenvaltioissa, kaikkialla, ja joka olisi mahdollisimman korkea, koska me lähdemme liikkeelle hyvin korkealta taholta, emmekä missään tapauksessa halua heikentää tasoa. Kiitän kaikkia ajatuksista ja yritän myös ottaa näitä asioita huomioon mietintöä laatiessani ja toivon, että tämän hyvän keskustelun pohjalta voimme päästä eteenpäin niin, että saamme hyvän, järkevän ja kunnolla toimivan oikeuden. Kiitos. Voima, siis tuki oli hyvin näkyvissä. Tämä oli selvä. No niin, nyt sitten siirrymme viimeiseen asiaan esityslistalla. On tosta iltapäivä Hmm. Niin, laisimme herra manservisiä tänne eteen. And, uh, this, this point is... Niin, tämä kohta, ensimmäinen keskustelu valiokuntaan liittyvistä asioista, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehitykseen vuoden 2013 jälkeen. Saatte tietää, että tietäneet ehkä, että surevaliokuntakin keskustelee näistä asioista ja tulee hyvin tärkeää kuulla kahdelta pääjohtajalta, kahdesta pääosastosta, sisäasioiden ja oikeusasioiden pääosastolta. Saimme kuulla, mikä tilanne heidän kannaltaan on. Sisäasioiden pääosasto vastaa solidarisuus ja muuttovirtojen hallinta ohjelmasta, myöskin ulkorajojen rahastosta, pakolaisrahastosta, integraatiorahastosta, palautusrahastosta ja sitten myöskin vapauksien turva, turvaaminen ja turvallisuus Samoin myöskin virka, virastoista Frontex, EASO, Sepol, Europol ja tuleva IT-virasto. Ja samoin kuin IT-järjestelmien kehittämistä VIS, SIS ja Eurodac. Näistä olemme puhuneet useaan otteeseen eri näkökannoilta. Oikeusasioiden pääosasto vastaa toisaalta kolmesta ongelmasta, yhdestä ongelmasta, joka koskee perusoikeuksia ja oikeutta. Perusoikeudet, kansalaisuus, rikosoikeus, huumeiden torjunta ja tiedottaminen virastot ovat perusoikeusvirasto, Eurojust ja huumeiden ja huumeista riippuvuuden seurantakeskus. Me olemme käyneet näissä asioista kesku aiemminkin. Nyt tämä siis johdannoksi Haluatko antaa antaisin puheenvuoron herra Manservisille. Tervetuloa ja sitten Le Bay, Rova Le Bay saa puheenvuoron sen jälkeen. Olkaa hyvä. Very much, Madam Chair, and thank you uh, for this. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta. Lyhyt katsaus siihen, mitä meillä on, ja perusideoita tulevaisuutta varten. Perusinfoa keskusteluun, ja tietysti olen käytössä keskustelua yksityiskohtaisista keskusteluista. Mikä on tilanne nyt? Sisäasioiden välineet ovat hyvin pieni osa EUn budjetista, 6,4 miljardia 2007-2013 välillä. Tähän kuuluu ohjelmat, virastot ja suuri tieto, tietojärjestelmä, neljä miljardia solidaarisuus- ja muuttovirtojen hallitseminen ohjelma, neljä rahastoa, pakolaiset, ulkorajat, integrointi, paluu, kaikki hoidetaan yhteisessä, yhteishallintomallissa. Sitten on yleinen turvallisuusohjelma ja vapauksien turvaaminen. Virastot katetaan, kattavat 18 prosenttia budjetista. mistä haluaisin muistuttaa Europol, Serpol, Frontex, huumeiden seurantakeskus ja tuleva IT-tietotekniikkavirasto, johon Sitten olisi muistuttaa tapa, jolla rahoja jaetaan. Se on aika omalaatuinen, koska se on hyvä esimerkki takapainoisuudesta. Aloitetaan alhaalta ja 2013 päädytään korkealle tasolle siinä mielessä, että meillä on 15 prosentin vuosikasvu. Tämä täytyy ottaa huomioon, koska tämä tehdään kahdesta syystä. Ensinnäkin, jotta voitaisiin saada tämä vastaanotto jäsenvaltioissa paremmalle tasolle. Ja toiseksi siinä otetaan huomioon kasvavat vastuut tällä politiikka-alueella, joka EUlla on. Tukholman ohjelmasta tämä juontuu. Tämä on tärkeää, koska tämä on sitten lähtökohta pohjana sitten seuraavalle budjettikaudelle. Tämä tietysti on varmasti tuttu kuva teille, enempää, mutta sitten toinen pointti siitä, mikä ei toimi nykyisessä järjestelmässä. Periaatteessa on kahdenlaisia puutteita. Ensinnäkin, mitä emme voi tehdä. Emme voi pysty toimimaan nopeasti kriisin hetkellä auttaaksemme jäsenvaltioita, jotka ovat eturintamassa, jotta, voidaan, ei, jotta voidaan saattaa kumppanuusvaltioita, jotka ovat ongelmissa, ryhtyä nopeisiin aloitteisiin, siinä kun autetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Etiopialaiset somaalit esimerkiksi, Egypti, Libya, Tunisia. Nyt ei sitä voi tehdä, koska järjestelmä on ihan niin kyllä byrokraattinen, että me voi. Voimme tehdä hyvin vähän, sanotaan niin päin. Toinen asia. Emme voi rahoittaa yhteisiä tutkimustiimejä, jotka ovat kasvamassa värin tärkeä väline jotta voidaan vastata kansainväliseen järjestäytyneen rikollisuuteen. Emme esimerkiksi voi käsitellä kaikkia asioita, jotka liittyvät mukana matkustaviin alaikäisiin. Ei ole erityistä rahoitusta, jolla siihen voitaisiin puuttua. Emme voi tukea intressejämme kolmansien maiden suhteen. Hyvin usein, kun saadaan mandaatti neuvotella kumppanuussopimuksesta, palautussopimuksesta, ei ole rahoitusvälineitä, jotta voitaisiin tukea sitä, mitä tarvitaan siinä yhteydessä. Mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan olla varmoja siitä, että palautussopimus voidaan hyväksyä ja panna toimeen. Jotta voitaisiin varmistaa, että sitten kun ihmiset palaavat tai palautetaan, että heistä huolehditaan kunnolla siinä alkuperämaassa. Emme voi rahoittaa esimerkiksi toimia, joilla pyritään siihen, että parannetaan kapasiteetteja niin, että voidaan paremmin hoitaa rajavalvontaa. Ei tätä voida tehdä. Tai voidaan tehdä monimutkaisen tien kautta. Siinä mennään joskus toist, muiden rahoitusvälineiden pakeille. Sitten haluaisin puhua mekanismeista, jotka on joihin liittyy se, että jotka liittyvät äh, paineen alla olevaan jäsenvaltioon ja siihen riskeihin, joita niitä on sen ulkorajoilla. Kaikki mekanismit ovat nyt objektiivisia, hyvin matemaattisia, mutta sen sijaan, että niissä katsottaisiin eteenpäin, katsotaan taaksepäin. Useinkin tapahtuu niin, jäsenvaltio, joka on pärjännyt muutaman vuoden ajan hyvin, koska he ovat tehneet suuria investointeja maahanmuuttoon, niin heitä ei sitä palkita, vaan heitä rangaistaan, koska kriteerit ovat ne, tai kriteerit perustuvat siihen, mitä tapahtui aiemmin. Eikä tätä huomioon tulevia riskejä. Tämä koskee rajavalvontaa, tämä koskee pakolaisia. Kaikissa näissä asioissa katsotaan taaksepäin, milloin kuin eteenpäin. Se on suuri puute, koska meillä on myös sen sijaan, että ennakoitaisiin tapahtumien, tuskin pysytään niiden perässä. Sitten toiseksi, kaikki jaetaan vanhanaikaisen yhteishallinnoinnin perusteella, mihin kuuluu se, että joka vuosi täytyy käsitellä yli sataa työohjelmaa, mikä tarkoittaa, että joka vuosi joka rahastossa täytyy katsota monivuotisia, jotka on esitelty ohjelmointikauden alussa, ja sitten jokainen 27, melkein 27 vuosittaisohjelmaa, riippuen tietysti opt-out ja opt-in valinnoista, niin 27 kertaa, koska jokaisella rastolla se täytyy tehdä. Se tarkoittaa ohjelmointia, valvontaa, tarkistuksia ja tilien sulkeminen. Voitte kuvitella, että tässä vaaditaan paljon ihmisiä ja energiaa, jotta voidaan edes rahoitusriskit hallita, mutta sitten jos pitää mekanismeihin tehdä väliintulo, jotta voidaan saada aikaan joustavuutta, niin sitten on ihan halvaantuneita. Tämä on tämä toinen vakava puute. Kolmanneksi. Toistan se, mikä tiedettekin, että jokaisella varastolla on oma perusta. on vertikaalinen separaatio, mihin kuuluu se, että usein on päällekkäisyyttä. Eli sen sijaan, että katsottaisiin tavoitteita, Teemme työtä toimeenpannaksemme välineet. Ja usein nähdään, että ne eivät sovi siihen, mitä halutaan saada aikaan. Eli tämä, mikä ei proseduriaalisessa mielessä, ei sieltä mielessä toimi. No mikä on sitten lisäarvo näillä rahoilla, joka mielestämme tietysti täytyy olla keskustelun kohteena? Muutama esimerkki. Ulkorajojen hallinta. Viime aikoina, kun on keskusteltu Schengenin alueen laajentamisesta, niin on kyse siitä, että miten voidaan rakenteellisesti auttaa jäsenvaltioita, jotka ovat hallinnollisessa mielessä heikkoja, mutta alttiita, myöskin siinä mielessä, että ne ulkorajalla suojelevat koko unionia. Jos Schengenin arvioinnilla annetaan oikeusperusta, niin silloin voidaan edetä tässä asiassa. Ja muuttaa lähestymistapaa ulkorajan hallintaan, eikä pelkästään vain merkille, että jotain täytyy tehdä. He tekevät palveluja EUn intressissä. Tämä palvelu on intressissä, koska meidän ulkorajamme olisi sellainen, että kansalaiset luottavat siihen jos sitä hoidetaan harmonisoidulla tavalla, laatustandardit huomioon ottaen, instituutioiden luotettavuus, se tapa, jolla haluamme lähestyä tätä, on tunnustaa se, että nämä maat tekevät työtä koko, intressin, koko EUn intressissä. Ja sen sijaan, että rahoitetaan ohjelmia, voimme tukea näitä palveluja niin, että käytetään virastoja eri tavalla jotka eivät ole pelkästään pelastuspalveluja, vaan rakenteellisena tukena ovat myöskin. Tämä on vain yksi esimerkki. Toinen esimerkki, se mitä tapahtuu Eteläisellä välimerellä. Täytyy olla ohjelma, joka on tasapainoinen, koska ihmisiä täytyy suojella. On alueellisia suojeluskeemoja, sitten on maita, jotka tarvitsevat tukea, on suuri kysymys, joka koskee uudelleen asuttamista. Rasitteiden jako ei ole oikeudenmukainen Euroopassa. Ei meillä ole myöskään välinettä kannustaa siihen. Ollaan liian fragmentoituneita jälleen. Täytyy luoda välineitä, jotta, jotta jäsenvaltiot voivat hoitaa asian kannattavalla tavalla liittyy enemmän turvallisuuteen. Mielestäni tämä uusi realit, uudet realiteetit äh, verkkorikollisuudessa, terrorismiuhdissa, rajat ylittävissä uhdissa, äh, rahoitusvälineet eivät äh, täsmää siihen tarpeeksi. Jos voitaisiin ottaa huomiomme se, että voitaisiin olla ennaltaehkäisevämpiä ja riittää välineet toisinsa paremmin, jotka meillä on olemassa. Ulkosuhteet, sanoin jo, Teemme työtä välineiden perusteella, jotka ovat kehitysyhteistyöhön suunniteltuja. Ja minähän tämän hyvin tiedän kohtaan olen ollut pääjohtaja kuusi vuotta myös kehitysyhteistyöllä ja tiedän, miten vaikea on käyttää näitä välineitä, jotka, jotka, joilla edunsuojelmassa halutaan kehittää asioita. Sitten kun on EU-intressi ja sen aidot edut, jotta voidaan varmistaa se, että ne ovat oikeita kumppaneita ja voivat täyttää velvollisuutensa. Tämä kaksijakoisuus. Aina on löydetty siihen jotain kompromisseja. Mutta minä sanoin tämän jo kerran ja raportoissammekin sanotaan, että nykyinen politiikka vastaanottosopimuksista, jos se ei ole intressimme mukainen, se on epäonnistuminen. Tulevaan politiikka, joka on vieläkin tasapainoisempi, ei pelkästään takaisinoton, vaan liikkuva kumppanuus esimerkiksi kuten Euroopan neuvosto, äsken, Euroopan neuvosto äsken sanoi, jos ei ole välinettä, joka on myös vipuvoimaa reformeille eh, paremman turvallisuuden puolesta, niin ei se silloin onnistu. Jos ei ole rahaa, jolla varmistetaan, että kun ihmiset tulevat takaisin, että integroidaan, käsitellään oikeudenmukaisesti, kunnioitetaan ihmisoikeuksia, sijoitetaan uudelleen mahdollisesti. Koko politiikkamme, se voi olla puhetta, mutta instrumentit eivät sitä tue. Täytyy yksinkertaistaa arkkitehtuuriamme. Kuvasin sen, mitä nyt on. Rahastot, virastot, niin edelleen. Se, mitä haluamme tehdä, on vähentää rahastojen määrää kahteen. Yksi käsittelee pakolaisia turvapaikka-asioita ja sitten toinen, joka käsittelee turvallisuutta ja rajoja. Jotta voidaan vähentää sirpoloisuttuneisuutta, käyttää oikeusperustoja, jotta niistä saadaan käyttäjäystävällisempiä. Toiseksi lopetetaan tämä monivuotisten ohjelmien yhdistäminen eh, yksi, vuotisiin ohjelmiin, mikä tarkoittaa, että pitää olla raskasta byrokratiaa yli sadassa ohjelmassa vuosittain. Voidaan mennä monivuotiseen ohjelmointiin, joka voidaan siirtää toiminnaksi vuosittain, mutta ei niin, ei niin että neuvotellaan uudestaan joka vuosi yli sadasta ohjelmasta, jotta voidaan Sitten yhteishallinnon systemaattisella tavalla, reformoituna sellaisena, koska tähän mennessä se on jakanut prioriteetteja ja katsottu joka vuosi, mitä on tehty, ja sitten hallinnoidaan sitä. Siinä puitteissa, mitä koko komissio nyt ajattelee reformista yhteishallinnolle, muutetaan se eräänlaiseksi tavoit- sopimuksiksi tavoitteista. Eli sen sijaan, että raha ja sen jälkeen katsotaan, että mitä on tehty määritellään etukäteen jäsenvaltioiden kanssa se tavoite, joka kunkin pitää saavuttaa. Ne eivät ole välttämättä samat kuin jäsenvaltiolle. Ja sitten voidaan seurata, ottaa käyttöön indikaattoreita, parempaa dialogia, avoimempaa dialogia siitä, mitä on saavutettu, ja sitten lopussa mitata, että onko tavoitteet saavutettu vai ei. Yhteishallinnointi, mutta reformoituna. Tässä nyt sitten komissio tätä harkitsee ja rakentaa sen verran, mitä kokemuksia yhteishallinnoinnista on tähän mennessä ollut. Sitten pitäisi olla kyky tehdä väliintuloja kiireellisissä tilanteissa. Pitäisi olla niin, että voidaan siinä paremmin saada käyttöön varoja auttaaksemme eturintamassa oleville jäsenvaltioille tehdä monia asioita. Mutta kapasiteettimme reagoida nopeasti kirjallisessa tilanteessa hätätilanteessa on hyvin rajoittunut. Tämä politiikka-alue on määritelmänsä mukaisesti alaisena paineille, terrorismi, maahanmuutto ja tällaiset asiat. Suuri paine kansainvälisen suojelullekin myös. Tätä meillä ei vielä ole. Sitten tämä arkkitehtuurin yksinkertaistaminen, siihen liittyy virastojen rooli. Virastot ovat tärkeitä, mutta se mitä haluaisimme tehdä, käyttää virastoja puitteissa, jotka ovat ymmärrettävämmät ihmisille ja jäsenvaltioillekin ja parlamentille osana EUn työkalupakkia. Keskitytään ne niihin tavoitteisiin, joita haluamme saada aikaan. Sen vuoksi katsomme tätä tapaa, jolla voitaisiin käyttää virastoja jonkinlaisena toimeenpanovirastoina. virastoina en tarkoita tätä teknisessä mielessä, koska nämä ovat sääntelyvirastoja, mutta haluaisimme, eli ohjelman puitteissa, jossa tuetaan systemaattisia pyrkimyksiä jäsenvaltioissa paremmin hoitaa rajaa, valvoa rajaa, rajojaan. Frontexia voitaisiin käyttää enemmän, jossa, jotta olisi jatkuvaa teknistä tukea näille jäsenvaltioille, jotka tarvitsevat toisaalta tietoa, tukea ja toisaalta laatustandardien muutoksia näiden virastojen käyttäminen niin, että ei lisätä budjettia heti, mutta käytetään niitä ad hoc rahoitusperusteella toisella tavalla. Että mitä nämä virastot voivat tehdä hyvin määritellyn, poliittisella tasolla määritellyn, määriteltyjen tavoitteiden puitteissa. Komissio, ja parlamentti ja neuvosto määrittelevät niitä ja sitten niitä, niitä voidaan tehdä, niistä voidaan tehdä eräänlainen toimivarovallan käyttäjä, mutta ei teknisessä mielessä, koska ne eivät ole toimivarovirastoja. Mutta voidaan vähän yhdistää näitä asioita, että on toimintaa vaati, tarpeiden perusteella. Hyvin lyhyesti, koska aikaa on vähän. Enkä tietenkään voi selittää kaikkea. Rakennuspalikat, analyyseistämme siitä, mitä on ja mikä ei toimi, mitä voisi tehdä paremmin. Ja tältä perusteella tietysti teemme työtä rahoitusjärjestelmän puitteissa, joka perustuu rahoituksemme nopeuteen, joka on tietysti, rahoitus, tai tietysti summa on lähempänä 2013 kuin alkukohtaa. Nyt äh, Rova Lebai ja sitten äh, avaamme keskustelun. Chair. Um, on the justice side, um, the budget is a small budget. Oikeuden alueella budjetti on pieni, koska nykykaudella meillä on 1 miljardi seitsemän vuotta varten, se on 0,2 prosenttia koko EU-budjetista. Kysymys oli todellakaan suuresta summasta – Tästä yhdestä miljardista 36 prosenttia on osoitettu virastoille. Te tiedätte virastot, tiedätte ulkorajat, perusoikeudet, Eurojust, ja tietysti huumevirasto, joten nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja tärkeä osa budjetissa virastoille. Meillä on viisi ohjelmaa, joita on kehitelty vuosien saatossa – näemme politiikan kehityksen, joka on vaikuttanut myös tähän näiden ohjelmien kehitykseen. Mitä me olemme sitten tarkastelleet siinä, miten nämä ohjelmat, joita olemme tehneet, miten ne toimivat? Me olemme analysoineet ohjelmia. Analyysin ja arvioinnin tulos ei ole yllättävä. Ensinnäkin on käynyt selväksi, että ohjelmat ovat hyödyllisiä – mutta on myös selvää, että se, miten ohjelmat on toteutettu, on hyvin, kysymys, että kysymys on pienistä hankkeista, kysymys on hallinnollisesti raskaista ohjelmista, ja ajatellen budjettia olisi mahdollisuuksia saada aikaan parannuksia siinä, miten saataisiin tuloksia näistä ohjelmista. Tämä on siis se, mitä me käsittelemme tulevaisuudessa. Työskentelemme pitkälti siltä linjalta, jonka komissio mainitsi yleisnäkemyksissään monivuotisista rahoituspuitteista. Totta kai ajattelemme sitä, miten saadaan lisäarvoa. Ajattelemme sitä, miten voitaisiin saada tuettua tärkeimpiä politiikan kysymyksiä, jotka ovat todella tärkeitä ja pitkälti pohdimme myös tuloksia. Ja tämä on yksi varmastikin niistä puutteista, joita on ollut, ajatellen sitä, miten tällä hetkellä toimimme. On niin vaikea osoittaa, mikä on sen tuen todellinen vaikutus, jota me annamme. Me mietimme asioita pitkälti juuri näiltä linjo- näillä linjoilla. Pohdimme myös substanssia, mitä tarvitaan, mitä tarvitaan oikeuden alueella tulevina vuosina. Yksi tärkeä asia, joka on noussut esille oikeuden alueella, on politiikkojen toimeenpano. Me olemme kehitelleet myöskin tulevaisuutta varten lainsäädännöllisten välineiden sarjaa ja oikeudenkäynnin oikeudenasion alueella ei riitä, että vain hyväksytään nämä välineet. On tärkeää, että myös on välineitä, elementtejä, joilla varmistetaan se, että nämä oikeudelliset välineet otetaan käyttöön. Tämä voi tapahtua monella tapaa, monella eri tavalla. Kehitys voi olla monenlaista. Ensinnäkin koulutusta. Tämä on yksi tavoite Tukholman ohjelmassa, jossa pyydetään kouluttamaan puolet EUn oikeuslain toimijoista, jotka on 600 000 henkilöä. Tämä on suuri tehtävä, koska se ei kouluteta asianajajia ja tuomareita soveltamaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Se ei toimi helposti, joten koulutuksen tulevaisuudessa pitäisi olla hyvin tärkeä osa-alue. Aiemmin keskustelussa puhuttiin tietosuojasta – tietosuojan osalta, tietosuojelun osalta nimenomaan uuden tilanteen puitteissa, jota ollaan kehittelemässä, tarvitaan voimakkaampaa yhteistyötä tietosuojeluviranomaisten kesken. Heidän täytyy ymmärtää toisiaan, heidän täytyy katsoa, mitä ovat oikeudelliset välineet ja soveltaa niitä samalla tavalla, mutta tulkinnan täytyy olla samaa. Tämä on sellainen asia, joka antaa teille ajatuksen siitä, miten tärkeää koulutus on. Toinen osa-alue, joka on erittäin tärkeä, on IT-välineiden kehittäminen. Olemme käynnistäneet IT justisin äskettäin. Tämä ei ole vain verkkosivu muiden joukossa, se on operatiivinen verkkosivu. Tällä tavoin esimerkiksi oikeusviranomaiset voivat katsoa, mikä on ollut menneisty, epä, teost, rikoksesta epäilyn menneisyys tällä rikoksen alueella. Tämä myöskin merkitsee sitä, että voidaan katsoa oikeus ja välineitä, mitä voidaan panna toimeen esimerkiksi perheoikeudessa. Ratkaisevan tärkeää siis on se, että kehitetään IT-työvälineitä. Sitten on rajat ylittävä yhteistyö. Oikeuden alueella tämä on tietysti avain tavoite. Se merkitsee oikeutta laajemmassa merkityksessä. Ajattelemme tätä Uh, this, uh, children. Lapsihälytysjärjestelmää, joka liittyy siihen, jos lapsia täytyy löytää nopeasti, kadonneita lapsia. Tämä kaikki siis liittyy rajat ylittävään yhteistyöhön ja voisi olla avainkysymys tulevaisuutta ajatellen. Tärkeä osa-alue on myös se, että kehitetään eh, oikeuksia, mutta kansalaisten mitä tietää oikeuksistaan. On vaikea vaatia oikeuksiensa toteutumista, jos ei tiedä, mitä oikeudet ovat. Ja tämä varmastikin on yksi asia, jonka pohjalta tulee pohtimaan sitä, miten me suuntaamme ohjelmia, joita pääosastomme koordinoi. Nämä ovat tällaisia alustavia osa-alueita, joita me pohtineet. Siinä on tietysti koko tämä kysymys, joka liittyy tuloksiin. Meillä on siis viisi ohjelmaa. Meistä olisi hyvä voida yksinkertaistaa näitä niin että meillä voisi olla ohjelma, joka kokoaisi yhteen ohjelmaan kaikki politiikkaprioriteetit, joita on kaikki temaattiset prioriteetit, joita meillä on, jotka liittyvät oikeuksiin, siviilioikeuteen, rikosoikeuteen. Ja myöskin, että toimintaa olisi helpompaa nimenomaan niiden organisaatioiden kannalta, jotka hyötyvät tästä rahasta, jota on sanoisin, että kysymys on hyvin tärkeästä uudelleen muotoilusta siinä, miten varoja käytetään. Ja toisaalta se heijastelee siis sitä, mitä asioita on, joihin pannaan varoja, mihin pannaan varoja, missä niitä käytetään. Eivät. Kiitos. Me nyt tietysti puhumme aika pienestä osasta koko Euroopan unionin budjettia – Tämä on kuitenkin nopeasti kasvava alue ja tulee olemaan hyvin tärkeitä kysymyksiä meille, siis se, miten voi olla riittävästi varoja kaikkien näiden ohjelmien kattamiseen, nimenomaan kun tarpeet ovat kasvavia. On myös totta, että koko etelä, eteläisen välimerin kriisi on hälyttävä merkki siitä, että tarvitsemme huomattavasti enemmän joustavuutta. Meidän täytyy pystyä olemaan nopeampia. Herra Alvaro herra Rova Keller. Eli hyvä, jatkamme siitä. Alvaro ensimmäisenä aloitamme herra Alvarosta ja sitten jatkamme siitä eteenpäin. Uh, thank you, to our two Kiitoksia erityisesti kahdelle vieraalle tästä hyvin kattavasta ja yksityiskohtaisesta katsauksesta. MF, monivuotisesta rahoituspuitteistahan tässä puhutaan. Eli on hyvä tietää ja yksityiskohdat, mutta mitä yksittäisessä yritämme tehdä on parantaa rakenteita Sure-valiokunta, jossa oli myös jäsenenä, keskusteli tänään näistäkin asioista, joista te puhuitte. No, koko raportista sitten vain kolme kohtaa, mutta se antaa ajatuksen siitä, että budjettikollegoissakin eli sitä, miten tärkeä tämä osa-alue on. Karikan raportti, mietintö kattaa koko monivuotiset rahoituspuitteet, koko EU-budjetin siis. Mutta tässä moni asia on sopusunnossa sen kanssa, mitä me haluamme tehdä. Komissiojäsenen kanssa minulla oli ilo keskustella ja hän esitteli suuren valiokunnassa Strasbourgissa tämän, että olisi kaksi rahastoa, maahanmuutto ja turvallisuus. Siinä olisi paljon järkeä. Ajatellaan sitä, että eikä olisi järkeä olla niin, että otsakkeessa olisi myös Euroopan naapuruspolitiikka tässä sisä- ja asioissa. koska monet ohjelmat kulkevat käsi kädessä. niin täytyy, pitäisi tehdä yhteistyötä, erityisesti kun puhutaan Pohjois-Afrikasta, niin on paljon eurooppalaista naapuruspolitiikkaa ja sen ohjelmia siellä toiminnassa. Ehkä olisi järkeä laittaa tämä sisäasioiden salkkuun, koska naapuruspolitiikka aina heijastaa ja sillä on vaikutus aina siihen, mitä tapahtuu Euroopan unionin sisäpuolella. Ei tarvitse olla kyse pelkästään maahanmuutto- ja pakolaisasioista. Tehdään yhteistyötä Venäjän kanssa, on yhteistyötä Liettuan kanssa verkostoista ja ihmisten ja työntekijöiden virroista. Olisi ehkä järkeä tutkia, jos osa naapuruspolitiikasta sopisi hyvin otsakkeeseen kolme. Mistä pääsen toiseen kohtaan, niin mielenkiintoista, että ette sitä käsitellyt, vaikka sitä odotin ainakin minun ryhmäni, äh, ajamme tästä vastaan, on ehdotus, että olisi otsake kaksi, jota kutsutaan kansalaisuudeksi. Ja sen sisällä on sitten kulttuuri, nuoriso, tiedotus, vapaus, turvallisuus ja oikeus. Aika outoa. Erityisesti koska kansalaisuusosa koskee vain kolmasosa koko budjetista, joka tunnettiin nimellä otsake kolme. Ehkä ehkäpä kollegat ovat samaa mieltä EPPstä, että voitaisiin vaikuttaa positiivisesti Erkan Riikaan siinä mielessä, että ei ole järkeä, että olisi vain yksi otsike nimeltään kansallisuus, johon kuuluu kaikki, mutta olisi silti järkeä, että olisi ero tiedotuksen ja nuorison välillä, mikä on tietysti hyvin tärkeää, kansalaisuus, mutta myös vapaus, turvallisuus ovat eri asioita myöskin. Ei pitäisi sekoittaa. Toivotaan, että mietinnön luonnostelussa tulemme samanlaisiin johtopäätöksiin. Nyt tehdään tarkistusten kanssa työtä. Minä ja toimistomme mielellämme otamme vastaan ideoita tästä suure valiokunnalle Haluamme ottaa mukaan paljon tärkeitä asioita Libelle, mutta älkää unohtako, että on myös jäsenvaltiot. Jos, sillä on eri, jos niillä on eri mielipide kuin meiltä, niin monivuotiset puitteet saavat mennä eri suuntaan. Mutta muutama ajatus. Tarvitsemme otsaketta niin kuin se on nyt, eikä yhdet, äh, yhdennettyä kansalaisotsaketta, kansalaisuusotsaketta, ja sitten, että ehkä osa naapurusohjelmista otsakkeeseen kolme joka on teidän otsakkeenne tällä hetkellä, koska on paljon synergioita. Ja siinä saattaa siinä ehkä päästä säästämään myös hallintokustannuksista. Nova Keller. Very much. I also listened with great Minäkin kuuntelin mielenkiinnolla esityksiä. Minullakin olisi kysymyksiä näistä esityksistä. Ensinnäkin tämä jaettu hallinto. Komissio Malmström sanoi suurevaliokunnassa, että hän haluaisi laajentaa – jaetun hallinnon käyttöä. Te sanoitte, että te haluatte uudistaa sitä. Ehkä nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen. Ja haluaisin tietää, millä alueilla haluatte ottaa käyttöön jaettua hallintomallia, koska tämä myöskin ulkoisia osia, mitä alueita, mistä te haluaisitte soveltaa. Sitten olen kiinnostunut ajatuksesta, joka liittyy siihen, että olisi tällainen budjetti ulkoiselle ulottuvuudelle sisäasioiden äh, pääosaston sisällä otsakkeessa kolme, ja olen sitä mieltä, että todellakaan ei voida puuttua varoihin, jotka koskevat EUn intressien puolustamista. On tärkeää edistää EUn intressejä, koska monet kollegat komissiosta tavallisesti pyrkivät sanomaan, että kaikkihan on kehitysmaiden intressien mukaista, mutta näin ei välttämättä ole. Usein on kysymys maahanmuutosta EU-hun ja sen estämisestä, millä ei ole mitään tekemistä ainakaan kovinkaan paljon köyhyyden poistamisen kanssa. Haluaisin ymmärtää paremmin sen, miten te haluaisitte tämän. Ajatteletteko te budjettikohtaa otsakkeessa kolme? Mitä se sisältäisi? Mitä se merkitsisi? Sitäkö, että temaattinen ohjelma maahanmuutosta, joka on eh, dg puitteissa, ei enää olisi olemassa, koska te ottaisitte sen omaksenne, tai ainakin sen, ne osat, jotka eivät koske enää kehitystä, miten tämä hoidettaisiin. Ja te myös puhuitte siitä, että olisi sellaista sopimuksesta, joka liittyy näiden ö, uusiin näihin joihin me ehkä emme tarvitse sitä ollenkaan siinä vaiheessa. Mitä te ajattelette tästä? Ja mikä olisi teidän strategianne näiden ulkoisten ulottuvuuksien varojen käyttämiselle? Ajattelen uutta tilannetta, joka meidän on Pohjois-Afrikassa – tämmöiset temaattiset ohjelmat ovat olleet sellaisia, että on käytetty yhteistyöhön esimerkiksi rajavartion poliisin kanssa. Pitäisittekö tästä kiinni vai tekisittekö eri johtopäätöksiä nyt tapahtuneiden vallankumousten jälkeen Pohjois-Afrikassa? Ja lopuksi vielä yksi kysymys. Kahden pilarin järjestelmä on osa rahoista on maahanmuutossa ja toinen osa turvallisuudessa rajoilla. Mitä te ajattelette? että mikä on etu tästä yksinkertaistamisen lisäksi? Miten, mitä näette tässä? Meillähän on tällaisia pakolaisvarastoja rahastoja ja asioita, jotka oli integraation pääosaston varoja. Nämä eivät ole kuitenkaan identtisiä. Mitä ovat teidän argumenttinne, joiden pitäisi vakuuttaa meidät siitä, mitä te olette ehdottaneet? Mr. Busuttil? Herra Busuttil. Yes, thank you. Well, I wish to start by thanking both... Kiitoksia. Haluan aloittaa kiittämällä molempia puhujia erinomaisista alustuksista ja myöskin tästä hyvin avoimesta tavasta, jolla he lähestyvät tulevia suuria haasteita. Olen melkein täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä sanottiin. Ja mielestäni tämä on erinomainen pohja edetä tällä osa-alueella. Mutta kuitenkin haluaisin ottaa esille näkökohtia, jotka aionkin ottaa esille. Budjetin pitäisi olla yhtäpitävä visiomme kanssa. Ehkäpä meidän täytyy tässä mielessä ajatella uudelleen koko asiaa. Eli mieluummin kuin että aloitettaisiin otsakkeista ja niihin liittyvistä näkökulmasta 1, 2, 3 otsakkeet niin edelleen. Ja miten niiden varaan voitaisiin rakentaa, voisimme ajatella uudelleen että mikä itse asiassa on se visio, mihin haluamme EUn menevän. Varapuheenjohtaja Reading esimerkiksi on toistuvasti tehnyt selväksi, että nyt tulevat suuret projektit EUssa liittyvät kansalaisten Eurooppaan. Onko tämä, tai siis tämä on se visio, onko budjetti myös sen vision mukainen? Ja meidän pitäisi mielestäni kysyä tämä kysymys, koska jos meillä nykyään on prosentti, jos se rehdy koko tälle sisä- ja oikeusasioille, ja prosentti koko EU-budjetista ei ole tämän vision mukainen, että kansalaisten Eurooppa olisi seuraava suuri eurooppalainen hanke, sanotaan nyt sitten yhteismarkkinoiden jälkeen. Tähän liittyen, missä määrin Tukholman ohjelma esimerkiksi otetaan huomioon, kun valmistelemme uusia rahoituspuitteita. Koska joskus saa sen vaikutelman, että nyt on päätetty Tukholman ohjelmasta, sitten toimintasuunnitelmasta, joka siitä tulee, mutta siihen se päättyy. Ehkä saatamme toimeenpanna politiikkaa politiikka mielessä osia siitä, mutta en ole ihan varma, että missä määrin se otetaan huomioon. Ja tästä pyytäisin selvennystä. Seuraava näkökohta. Missä määrin meillä tulee budjetti, joka on eri, erityisten politiikkojemme mukainen. Esimerkiksi tänään näistettiin Frontexista, jossa päätettiin, että Frontexilla pitäisi olla valta ostaa tai vuokrata omat välineensä. Selvästikin, jos tällä virastolla tulee olemaan tämä mahdollisuus, jos nyt vaikka puhutaan pienistä omaisuuseristä, niin siitä tulee suuret kustannukset. Suunnittelemmeko tästä lähtien sen vuoksi sitä, että mihin, mihin suuntaan Frontex halutaan viedä sen varojen suhteen seuraavan viiden vuoden aikana edes, koska kuten tiedämme, sen toimikausi joutuu tarkasteluun viiden vuoden jälkeen taas. Toinen asia virastoista. halusin kysyä erityisesti maahanmuuton alueella pitäisikö virastojen olla vastuussa niistä varoista, jotka koskevat maahanmuuttoa? Nyt on neljä rahastoa, ja on tietyt virastot, kuten Frontex ja IASO, jotka ovat erikoistuneet osa-alueille, jotka koskevat näitä rahastoja. Pitäisikö Frontexilla olla osansa ulkorajarahastossa ja siinä, miten sen rahaston varoja käytetään. niin oli ihan varma, että onko sillä osaa siinä nyt. Sikäli kun tiedän, sillä ei sitä osaa ole. Ehkäpä epäsuorasti. IASON kanssa myöskin. on pakolaisrahasto, mutta se eri, rikosala, mikä sillä tällä, tässä on, tai se spesialisaatio, mikä sillä on tässä, niin olisi hyödyllistä, jos se voitaisiin ottaa jotenkin mukaan. Ainakin miten yksittäisissä valtioissa suhtaudutaan näihin monivuotisiin rahoituspuitteisiin. Todellakin arvostan sitä näkökohtaa, jonka herra Manservisi otti esille hätätilanteesta ilmeisistä syistä. Ja sen vuoksi olen sitä mieltä, että uusissa rahoitusnäkymissä pitäisi olla rahoitusta, joka on helppo saada hätätilanteissa, mutta täytyy mennä vieläkin pidemmälle ja tarttua myös tähän solidaarisuuteen, jota vaaditaan hätätilan jälkeen. Otetaan Kreikka esimerkiksi. Ei välttämättä voida puhua hätätilanteesta nyt, mutta selvästikin vieläkin pitäisi puhua solidaarisuudesta Kreikan kanssa nyt, koska maahanmuuttajien määrän vaikutukset sehän ylitti sen kapasiteetin täysin, niin suuressa määrin ne ovat edelleen olemassa. Kyllä, mitä sanoitte hätätiloista, mutta mielestäni täytyy mennä vieläkin pidemmälle. Minulla on niin monta asiaa mielessä, mutta olen käyttänyt paljon aikaa, joten tämä riittää. Kiitos. Thank you very much. Then Mr. Papa Nikolaou. Sitten herra Papa Nikolaou. Sitten rova Zdanoka. I want also to, to thank our, our guests Haluan kiittää vieraita. Olette todella hyvin rehellisiä. Teidän asemanne ovat, kantanevat hyvin selkeitä, kristallin kirkkaita. Kiitos tästä. On vahinko, että tämä asia on nyt viimeisenä esityslistalle ja monet kollegat eivät enää ole täällä keskustelemassa kanssanne. Haluaisin kysyä jotakin yhteistä ja yksinkertaista, mutta se, mitä kollegat ovat sanoneet, minä voisin ehkä koota tämän yhteen. Meidän todellakin täytyy tehdä ohjelmia varoista, varat ja pilarit käyttäjäystävällisemmiksi kansalaisille ja jäsenvaltioille. Kaikki eivät muuten ymmärrä, mitä me täällä teemme, mutta toisaalta tällä jaksolla meillä on varoja, varastoja, rahastoja, jotka ovat käyttäjäystävällisiä. TEN-rahastot esimerkiksi. Se on erityistä ja selkeää. On selkeästi tiedossa, mistä siinä on kysymys. Minä sain komissiolta vastauksesta vuonna 2011 esimerkiksi Kreikalle. 25 miljoonaa on TEN-rahastoista osoitettu siihen, että voidaan palauttaa henkilöitä, jotka eivät ole halunneet palata. Ja usko, tietääkseni vain 800 000 on tähän mennessä aikonut Kreikan hallitus käyttää tähän. Kysymykseni on, onko teiltä jäsenvaltioiden suuntaan äh, tämä tapa auttaa siinä, miten voidaan rahoja käyttää? Miten voimme taata sen, että että kaikki jäsenvaltiot saavat äh, apua siinä, miten varojen vastaanottokyky toteutuu. Tämä on hyvin olennainen kysymys. Varat on osoitettu tietylle tarkoitukselle, mutta käyttöaste on usein liian alhainen. Mutta meillä on kuitenkin varoja joita jäsenvaltiot eivät käytä. Etenkin Niin ne, jotka tarvitsevat varoja enemmän kuin toiset. Danuka. Rova Danuka. Thank you. Uh, chair, uh, last, is last... Kiitoksia puheenjohtaja viimeisellä puhujana. Yritän puhua lyhyesti. Haluan jatkaa siitä, mistä Rova Kelleri ja herra Busutoli puhuivat nämä rahastot Tänään kuultiin ajatuksesta, että, että niitä ei olisi niin monia esimerkiksi. Eli osaa solidaarisuusrahastoakin on. Olen niiden puolella, jotka olivat sitä vastaan, että olisi liian su- liikaa jakolinjoja, mutta oli vähemmistössä. Olin esimerkiksi sitä mieltä, että ei pitäisi olla erillistä tasa-arvoelintä meidän Ajatuksemme oli, että sen pitäisi tulla perusoikeusviraston alaisuuteen. Mutta vastapuolen kanta oli, että jos on liian yleisiä elimiä tai rahastoja, niin on riski, että tiettyjä asioita ei kateta solidaarisuusrahaston jakaminen neljään osaan, niin taustana oli se, että ei unohdeta joitakin asioita. Mikä on teidän perustelunne nyt ja kantanne täytyy antaa tästä syvempiä analyysejä mielestäni. Puolustaaksenne kantaanne. valmistatteko tällaista tai miten asiat etenevät? Kiitos. Kun annan puheenvuoron pääjohtajalle, haluaisin itsekin esittää muutaman kommentin. Te huomaatte, että täällä on jäseniä, jotka kuuluvat myös Sure-valiokuntaan. Olemme hyvin kiitollisia kaikista argumenteista, joita voimme käyttää keskusteluissa, joita siellä käydään. On selvää, että, että me selvästikin tarvitaan enemmän resursseja, mutta se perustuu tähän budjetin kokonaissummaan seuraavassa budjetissa. Ja yksi asia parlamentissa on se, että parlamentti haluaisi korkeamman budjetin seuraavan rahoitusjakson aikana, niin että olisi lisää omia varoja, koska on selvää, että kun on 2020 strategia ja se täytyy panna toimeen, ja kun on Tukholman ohjelma, Tällä on puhuttu siitäkin, kun on olemassa kaikki nämä kasvavat tarpeet, kaikki kriisit, jotka edellyttävät välitöntä asioihin puuttumista, ja kun on paine, joka tulee neuvostosta, että eh, budjettia pitäisi käyttää eikä kasvattaa, niin komissio saattaisi olla parlamentin liittolainen siinä, että saavutettaisiin seuraavaan monivuotiseen eh, rahoituspuitteeseen korkea rahoituskehyksen seuraava suurempi budjetti. Yksi asia, josta olemme keskustelleet, on eurooppalainen lisäarvo, joka tekin mainitsitte, joka voisi olla hyödyllinen argumentti, jota voitaisiin panna paremmin toimeen Euroopan tasolla, siis jotakin sellaista, jossa olisi tällaista lisäarvoa. Haluaisin myöskin mainita eräitä näkökantoja, jotka te otitte esille. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että joustavuutta tarvitaan enemmän – Tätä varmaisesti yleisemmin voidaan tukea, että on tällainen kahden pilarin lähestymistapa. Sen, että ei olisi tällaista hyvin byrokraattista rahoitusmenetelmää. Tämä olisi minustakin asia, jotta olisin valmis tukemaan, siis rahoitusta, joka olisi enemmän tulossuuntautunutta, jossa etsittäisiin tehokkuutta. Me kaipaamme myös synergiaa siellä, missä, on, missä se on mahdollista, enemmän koordinointia. Täällä mainittiin se, että kun puhumme turvallisuudesta, me puhumme otsakkeista neljä, otsakkeista kolme EU globaalina toimijana ja tähän liittyvän politiikan resursseista. Miten koordinointi on käynnissä? Minkälaista koordinointia ja synergiaa voitaisiin pitää mahdollisena, miten saataisiin tämä näkyviin seuraavassa rahoituskehyksessä, josta keskustelemme. Meillä on tällaisia hätätilanteita, jotka ovat hyvin laajan keskustelun kohteina. Kansalaisten unioni näkymä on selvä, mutta tähän liittyy hyvin raskas tekijä, nimittäin 2020 strategiaa. Se ei nimittäin ole aivan päällekkäinen kaikkien kehityspolitiikkojen kanssa, esimerkiksi ajatellen Tukholman ohjelmaa, mutta meidän täytyy saattaa nämä yhteen. Meidän täytyy harjoittaa enemmän toimintaa. Ajattelen nimenomaan tätä kysymystä. Kiitos. Ehkä te voisitte ensin esittää kommentin Uh, uh, for the, the question for the... Kiitoksia näistä kysymyksistä ja huomioista. Kahdeksas huhtikuuta järjestämme konferenssin, erilaisen kulmistilaisuuden, että siellä sitten voidaan käsitellä näitä asioita yksityiskohtaisemmin, vaikka tämä jo aika edistynyt keskustelua on tämäkin. Ei pelkästään parlamentin kanssa, joka tietysti on selkäranka sille kuulemistilaisuudelle, mutta myös kansallisjärjestöt ovat mukana kansallisyhteiskunta. Myöskin tällainen konsultointiasiakirja julkaistaan nettisivullamme. Konsultointi loppuu sunnuntaina, eli keräämme tietoa, keräämme panoksia. Ne, jotka vielä haluavat osallistua, niin kehotan osallistumaan. Sanon jälleen mielelläni. Järjestän myös pienen workshopin, jotta voidaan käsitellä asiaa syvällisemmin haluan asettaa sanomani näihin puitteisiin, joka liittyy tähän prosessiin, joka komissiossa on meneillään. Budjetti uudelleenarviointi on lähtökohta. Eli kaikki täytyy ymmärtää tässä asiayhteydessä, mitä sanomme. Sitten toinen on tarve, että kriisiaikana täytyy olla erityisen selvillä siitä, mitä todellakin tarvitaan ja mitkä ovat prioriteetit ja mitä voidaan paremmin tehdä EU-tasolla. Resurssitason sitten päättävät muut tässä keskustelussa. On kyse EUn lisäarvosta. Joskus pitäisi ottaa huomioon myös ne kustannukset, jotka ovat siitä, että ei ole Euroopan tason toimintaa. Cost of non-Europe niin sanotusti. Eli kustannuksia on silläkin, jos ei siis voida tehdä. Mutta joka tapauksessa asiayhteys on tämä. Ja Parlamentti on sen vuoksi yksi päätoimijoista, koska jäsenvaltiolla on suuri valta, mutta parlamentilla myös. Eli toimintamme asettuu näihin puitteisiin. En käsitellyt tiettyjä perusasioita, koska ne ovat vähän toimivaltamme ulkopuolella, valtuutuksemme ulkopuolella. No viimeinen kohta, mitä tulee erityisesti meihin. Katsotaan toimielin puitteita. Lissabon on melkein on melkein saattanut loppuun yhteisöllistäminen politiikka-alueellamme. Yhteispäätösmenettely ja tavanomainen lainsäädäntömenettely Tietysti täytyy ottaa huomioon myös EUn asema maailmassa. Meillä on nyt paljon enemmän vastuullisuutta, ei pelk- pelkästään mutta Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon kun puhutaan visiosta ja sen vuoksi välineistä, joiden täytyy olla vision mittaisia. No erityiskysymykset. Naapuruspolitiikka, herra Alvaro. Tällä hetkellä suuri osa naapuruspolitiikkaa oh, itse asiassa on sellaista, joka käsittelee monia, monia näistä asioista. Jos tavoitteet saavutetaan paremmin, niin että voidaan siirtää nämä toiseen otsakkeeseen tai käyttää eri tavalla, niin se on kyse metodista ja valinnasta. Sen tiedän, että suurempi osa tästä rahasta pitäisi systemaattisemmin liittää tiettyihin tavoitteisiin, jotka liittyvät sisäasioihin liittyvään politiikkaan. Jos tai otsakkeiden justeeraaminen voidaan ottaa huomioon myöhemmin, koska myös tietääkseni, kun luin logiskarika mietinnön, mutta tietysti se viime, loppu, lopullinen rakenne on suuren keskustelun kohde, joka tietysti voidaan jakaa sisäisesti ulkoisesti tai sisäisiin ja ulkoisiin asioihin, missä olisi myös järkeä. Silloin voisi olla hienovaraisempi jako. se, että pitäisi ankkuroida tätä politiikkaa enemmän vaatimusten mukaan, niin siitä voidaan olla vain samaa mieltä. Sitten Rova Keller kysyi yhteishallinnasta. Ei. Eroa sen välillä, että onko reformi tai enemmän yhteishallinnointia. Koska meillähän suuri osa rahoista on jo yhteishallinnossa, mutta erilaisilla vanha-aikaisella tavalla, että ensin jaetaan yhteisesti ja sitten tarkistetaan tilit. Mutta se, että liitettäisiin tiukasti EU-tavoitteisiin, niin se ei ole niin nähtävissä oleva asia. Usein monia asioita tehdään, mutta kukaan ei niistä tiedä, koska asioita ei liitetä toisiinsa. Se ei ole tavoite johtamista. Ja sen vuoksi samaan aikaan laajennetaan, koska Suoraa hallinnointia pitäisi olla vähemmän, mutta reformoida samaan aikaan, jotta olisi, otetaan huomioon jäsenvaltioiden vastuut. Ulkosuhteet, ulkosuhteille ei mielestäni, koska ulkosuhteet pitäisi edelleen olla sitä pitäisi käsitellä siinä mielessä, että mitä aktiviteetteja halutaan tukea. Eli yhteishallinnointi ulkosuhteissa, niin se aiheuttaisi liikaa fragmentointia. Mihin sitten budjetti ulkotoimille, ulkoisille toimille, jos temaattinen ohjelma häviää? Meidän näkökulmastamme temaattisen ohjelman ei pidä hävitä, koska kuten sanoin, kehitysyhteistyö ja maahanmuutto on asia myös kehitysyhteistyöpolitiikalle sinänsä. Ja tässä on suuria etuja EUlle itselleen. Eli ei ole kyse siitä, että se hävitetään – vaan mieluumminkin, että täydennetään työkalupakkia jollain sellaisella, joka ei liity pelkästään kehitysyhteistyöpolitiikkaan, vaan meidän tarpeisiimme, että suojelemme omaa sisäistä politiikkaamme. Eihän pidä tietenkään luoda konflikteja, mutta täytyy täydentää työkalupakkia. Sen vuoksi minulle pointti on siinä, että tilanne ei ole tyydyttävä tällä hetkellä, koska on pelkästään kehitysyhteistyöpohjaisia välineitä. Se pitää pitää, mutta meillä pitäisi olla myös jotain sellaista, joka ei ole kehitysyhteistyötä, vaan omaa intressiämme varten, jotta voimme tu- promovoida omaa politiikkaamme ja saada koherenssia siihen, mitä tehdään ulkotoimissamme. Kolmas kysymys. Kaksi pilarijärjestelmää, mitkä edut? Yksinkertaistaminen on suuri etu, koska tiedätte, sen sijaan, että olisi 4-5 oikeusperustaa, niin että jos on sama rahajakotapa sen perusteen mukaan, jonka sanoin, että tavoitteista lähtevä yhteishallinnointi, niin sehän olisi ihan sinänsä jo suuri etu. Toiseksi voimme paremmin tarttua synergioihin, koska tosielämässä ihmiset eivät ohjelmoi toimintaansa katsomalla vertikaliteetteja rahastoissa, kun puhutaan integroinnista esimerkiksi paikallistasolle, ja tiedätte varmaan että asian paremmin kuin minä, puhumme tavoitteista, joihin voi liittyä asuntotuotantoa, kielen opettamista, miten parannetaan taitoja taloudellisia tarpeita varten, miten voidaan rakentaa kohesiota ja solidaarisuutta kussakin yhteisössä. Kaikki tämä voidaan hoitaa paremmin, jos on integroituja välineitä. Ja jos voidaan ohjelmoida kaikki välineet, joita meillä on, aluerahastot e, mukaan luettaminen tavalla, koska muuten uskomme, että realiteetti ovat rahastot. Mutta realiteetit voivat olla myös tavoitteet. Ja näitä synergioita olisi parempi, voisi pystyä käsittelemään paremmin paremmalla koordinaatiolla. Sitten herra Pusutil Kysymys tästä prosentista. Se ei tietysti riitä yksi prosentti, mutta en halua sanoa, että tarvitsemme 10 prosenttia. Täytyy sopia siitä, mitkä ovat tavoitteet, mikä on se lisäarvo, ja sen vuoksi mielestäni rahamäärää täytyy lisätä, kuten sanoitte, vision, prioriteetit ja välineet. Ja sen vuoksi ehdotamme prioriteetteja ja visiota ja teemme työtä määrien kanssa, jotka määritelmän mukaan meille pitäisi olla suuremmat. Ja sitten katsotaan, miten pitkälle päästään. Tukholman ohjelma otetaan täysin huomioon, mutta siinä on myös aikajänne. Nä, tämän rahoituskauden lopussa. Eli kun tätä valmistellaan, niin katsotaan, että mitä tehdään ja mitä todennäköisesti tehdään myöhemmin ja mikä on tämä laajeneva kompromissi, ko, kompetenssi Euroopan tasolla. Ja kun katsotaan ohjelmaa, niin katsotaan vähän sen äh, ylikin, jotta voidaan ennakoida, mitä tapahtuu virastot. Frontex ja EASO. Olen samaa mieltä. Olen kovin tyytyväinen, että parlamentti on ottanut kannan Frontexin äh, uudistamisesta niin, että se saa paremmat välineet. Me otamme sen huomioon, mutta sen, minkä haluaisin ihanteellisessa tapauksessa, että virastot kuten Frontex ja ESO, että niillä olisi systemaattisempia välineitä politiikkaan, joista päästetään yhdessä. Meillä on systeemikriisi, tai ainakin systemaattinen tarve tukea maita, jotka eivät pysty, ei pelkästään lyhyellä aikavälillä, kuten Kreikan kriisi, talouskriisi ja Turkki tietysti on selkeä asia, mutta systemaattisesti tukea toimia, jotta voidaan saada uskottavammaksi ulkorajan pitävyys. Uudelleen sijoitusohjelmat, niitä voitaisiin myöskin tukea parannetuista toimista. Mutta se, mitä haluaisin sanoa, tehdään se tavalla, jolla sirpalaistuneisuutta voidaan vähentää, koska lopussa kansalaisten pitäisi ymmärtää, mitä EU tekee, ei vain paloja sieltä ja täältä. Eli tehdään tästä tunnistettavampi ja näkyvämpi, että mikä se Euroopan unionin lisäarvo on sellaisenaan. Joskus EU on komission yksikkö, joskus virasto, mutta EU sehän on, on se, mistä on kyse. Ja tietysti hätätila mutta liittyen visioon, joka on aloitteellinen, eikä taaksepäin katsova. Sitten jäsenvaltiot, miten kanssa niitä tehdään töitä, jotka eivät pysty käyttämään rahoja, varoja. Se on osa sitä, mitä jo teemme. me tietenkään ole täysin tyytyväinen tuloksiin, koska suuri osa tästä rahasta, eh, ei sitä ei välttämättä käytä, ei pelkästään Kreikassa muuten. Mutta osoittaako se, että tämä on ongelma jossakin? Mutta voidaan antaa teille, että Kreikka on joskus hyvässä seurassa, koska muut jäsenvaltiot, jotka eivät pysty liian koska on liikaa sirpaloitusnoita, liikaa byrokratiaa. Sen vuoksi täytyy tehdä työtä, jotta voidaan ehdottaa ratkaisuja. Voin esittää suuria, monia ideoita siitä, miten saadaan joustavampia välineitä aikaan tietysti lakia kunnioittaa. Sitten arvioinnista. Siinä teemme kaikkemme. Turvallisuuspuolella on ohjelmien arviointia maahanmuutossa ja pak- tur- turvapaikassa tietysti keräämme yhteen näitä kokemuksia elementit, jotka nyt sitten otetaan arviointiraporttiin, joka lain mukaan tietysti tapahtuu myöhemmin tänä vuonna. Proseduuri ei tietysti ole ihan justeerattu poliittisiin realiteetteihin, olkoon niin, mutta yhdessä tässä olemme. Teemme myös lisäselvityksen, jotta voimme antaa enemmän sisältöä siihen, mitä teemme tämän arvioinnin kanssa. Mutta en halua kätkeä sitä, että arviointi lainmukainen tulee siis myöhemmin kuin ehdotus. Joten valmistelutyöstä otamme kaikki elementit, jotka ovat hyödyllisiä, ja olemme valmiit jakamaan parlamentin kanssa, kaikkien kanssa nämä asiat, koska tämä on kollektiivinen asia. Mutta arviointityötä tehdään, ja se mitä sanomme ei pelkästään tule tyhjiöstä, se perustuu näyttöön. Ja olisi tietysti parempi, jos olisi vieläkin enemmän näyttöä, mutta teemme työtä sen pohjalta, mitä meillä on. Ja viimeinen kohta, puheenjohtaja. Otitte esille tärkeän kohdan, näkökohdan koordinoinnista muiden rahastojen kanssa, jotka ovat sisäasioiden ulkopuolella. Tämä on mielestäni koko komission asia, koska meidän kaikkien täytyy oppia tekemään työtä integroidummalla tavalla, vertikaalisesti. Alueelliset rahastot tekevät moni, monia asioita, jotka ovat meidän politiikan kannalta joskaan, emme, mutta emme aina tiedä niistä, eivätkä aina tiedä meidän asioistamme. Teemme asioita, jos ne liitettäisiin synergisemmällä tavalla yhteen sen kanssa, mitä työllisyysrahastot tekevät, aluerahastot tekevät, jotkut muut toimijat tekevät, mukaan lukijat ulkosuhteet, niin tehokkuus ja tuotos olisi paljon hyödyllisempi. yritämme antaa ehdotuksemme siitä, että ei ole liian separatistisia, vaan että eri muodoissa käydään keskusteluja muiden politiikka-alojen kollegoiden kanssa. Keskitytään enemmän, keskitytään enemmän ja sitten yhteisiin ongelmiin voidaan tarttua paremmin, paremmalla vuorovaikutuksella. Työ on meneillään. Parlamentti voisi auttaa komissiota tässä. Kiitoksia. Thank you very much, Madame Kiitos. Nyt Robert Lebay. Let me... Kiitos. Sallikaa minun tarttua eräisiin asioihin, jotka nousivat esille. Ennen kaikkea siihen, jonka herra Busotil esitti kansalaisuudesta meille, on ratkaisevan tärkeää eh, juuri, tärkeää juuri tämä kysymys tulevaisuutta ajatellen. Te sanoitte tuotte, aivan oikein, että varapuheenjohtaja Reding pitää tätä hyvin tärkeänä kysymys. Tämä on punainen lanka, joka on yritettävissä kaikista komission eh, kannanotoista. Mutta otammeko tämän itse huomioon siinä, kun pohdimme omaa toimintaamme? Kyllä. Tähän liittyy lukuisia näkökantoja, esimerkiksi kun puhun siitä, että kansalaisen tulisi olla tietoisia oikeudestaan, oikeuksistaan. Se on itse asiassa kansalaisuuden perusta. Hyvin usein me puhumme siitä, että on arvokkaita oikeuksia, mutta kansalaiset tunne näitä, he, jos he eivät tunne oikeuksiaan, silloin he eivät myöskään pysty huolehtimaan siitä, että nämä oikeudet toteutuvat. Tämä on eräs eh, tärkeistä elementeistä, on tärkeää saada ihmiset tietoisiksi omista oikeuksistaan. Sitten on tietysti politiikka itsessään. Oikeuden, oikeusasioiden alalla meillä on monia politiikkoja, jotka liittyvät, poliitikkoja, politiikkoja, jotka liittyvät ihmisten elämään suoraan, oikeudelliset välineet, joita me olemme hyväksymässä, kysymys, jotka liittyvät avioeroihin, aviollisiin oikeuksiin, välineet, joita olemme hyväksyneet, jotka liittyvät ihmisten nimiin, asiat, jotka liittyvät ihmisiin ja silloin, kun he ylittävät rajoja, muutamat yli rajojen, nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tässä on kysymys, kysymys monista asioista, että voidaan tehdä oikeusasioiden politiikan puitteissa. Tämä on myöskin niiden ajatusten ytimessä, joita me pohdimme. Meidän pitää huolehtia siitä, että jäsenvaltiot panevat toimeen näitä politiikkoja. Toinen kysymys on se, että otammeko me Tukholman huomioon. Totta kai otamme. Annan esimerkin, joka on jälleen hyvin tärkeä ja joka on se, että luodaan eurooppalaisen syyttäjän virasto, mikä on osa Tukholman ohjelmaa, totta kai vie aikaa tämän asian käsitteleminen. Nyt on, tämä tulee olemaan loppuosassa seuraavaa rahoituskautta, mutta se tulee, ja se tulee maksamaan rahaa. Ja totta kai se täytyy sitten integroida myöskin niihin ajatuksiin, jotka liittyvät seuraavaan rahoituskehykseen. Puheenjohtaja mainitsi synergian. Me pidämme synergiaa tärkeänä. Ja kun me puhumme kansalaisuudesta, se liittyy meidän omiin politi- politiikkoihimme ja moniin muihin politiikkoihin. Se liittyy siihen, miten pannaan toimeen lakia, mikä on jotakin, mitä me teimme, mutta se liittyy myös tiedottamiseen. Harjoitamme läheistä yhteistyötä kollegoimme kanssa tiedottamisen pääosastolla, koska totta kai tämä on osa tätä työtä. Ja tietysti pyrimme saamaan aikaan synergiaa. Tämä nyt oli yksi esimerkki, mutta on monia muitakin silloin, kun meidän täytyisi pyrkiä saamaan aikaan läheisempää yhteistyötä ystävien kollegojemme kanssa. Olemme osallistuneet mielenkiintoisiin työhön, joka liittyy innovaatioihin, jossa todella yhdistettiin monia politiikkoja, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Tämä on nähtävissä myöskin kansalaisuuden kysymyksissä ja on lähes mahdotonta minkään pääosaston toimia yksinään. Ei voida toimia erillään, irrallaan muista – on hyvin tärkeää miettiä sitä, mikä liittyy tässä nimenomaan synergiaan. Ja tämä liittyy myös siihen, että integroidaan asioita. Ja se työ, jota me nyt teemme, joka liittyy esimerkiksi minulla on oikeusasioiden ja kansalaiskysymysten budjettiin, sen, sen täytyisi myöskin pitää nämä asiat sisällään tulevaisuutta ajatellen. Kiitos näistä hyvin kattavista puheenvuoroista ja kiitos siitä, että annoitte meille argumentteja, joita voimme käyttää Sure-valiokunnassa. Uskoakseni meillä ei ole enää muita asioita. Ja toivotan kaikille mukavaa viikonloppua. Tapaamme seuraavan kerran 11. huhtikuuta ja 12. huhtikuuta